Okay, colleagues, we're gonna... Hyvät kollegat, nyt aloitamme, koska meillä on paljon asioita tänä aamuna. Me olemme käsitelleet kohdan yksi. Ensin aloitimme koordinaattorin kokouksella tänä aamuna ja näin pääsimme sitten seuraavaan kohtaan esityslistan hyväksymiseen. Meillä on vielä yksi pieni korjaus täällä, eli kohdassa 17 Meillä on kokonaisvaltainen kehys pakolaisten tilanteeseen reagoimiseksi ja meidän vieraamme Mamadou Dan Baldenin oikea titteli on UNHCRn ratkaisujen etsimisen apulaisjohtajana. Minä tänne sitten vielä tämän korjauksen teen pöytäkirjaan. Sitten vielä muutama ilmoitusasia. Ensinnäkin viime kokouksessa meillä oli Skypein kautta yhteys Vilunkan eh, kansallispuiston pääpuiston hoitajan kanssa. Kyseessä on prinssi Emmanuel Merod. Ja te näitte ehkä, että viikonloppuna turisteja kidnappattiin, ei yksi puiston hoitaja ammuttiin kuoliaaksi. Sanoisin vain, että Onneksi matkailijat on vapautettu, emme tiedä tarkalleen miten, mutta kuitenkin Kongon demokraattisessa tasavallassa tilanne huonona ja näin kuulimme, kun kävimme Ugandassa tällä viikolla. Ja vaalit on tarkoitus pitää 23. joulukuuta, mutta näin ei ehkä kuitenkaan käy ja siellä hallinto on nyt vaikeuksissa ja on terveysmuita ongelmia. Ihmiset lähtevät Ugandaan suuren joukoin ja Ebola-epidemia ilmoitettiin alkaneeksi 5. toukokuuta. Ja tämä ehkä vaikuttaa tilanteeseen, jos siellä Ebola todellakin leviää, niin ihmiset lähtevät muihin maihin ja näin on käynyt Länsi-Afrikassa, kun on paljon ihmisiä, jotka ovat pakolaisia, ovat köyhyydessä, niin se tauti leviää sitten myös nopeasti. Pitää vain nyt tarkkaan seurata Kongon demokraattisen tasavallan tilannetta hyvin läheltä seuraavana kuukausina. Ja sitten toinen seikka on, että meillä on nämä Euroopan kehityspäivät tulossa. Kuten tiedätte, ne pidetään joka vuosi. 5. ja 6. kesäkuuta tänä vuonna Tuuren taksiissa, niin kuin yleensä ja siellä on paljon mielenkiintoista noina päivinä ja kuka tahansa meppi tai henkilöstön jäsen voi ilmoittautua sinne mukaan, jos MEPit haluavat apua ilmoittautumiseen, niin voi kääntyä sihteeristön puoleen ja henkilöstö voi tehdä tämän netissä tämän ilmoittautumisen ja on viimeistään 18 toukokuuta, jos haluaa siis tuonne päiville mennä, niin tämä perjantain viimeinen ilmoittautumispäivä ja meidän valiokuntamme järjestää tapahtuman, joka koskee lapsiavioliittoja ja sitä johtaa Charles Jörens Meillä on Nigerian ministeri ja bangladesilainen eh, tyttö, jonka piti mennä naimisiin alaikäisenä siellä puhumassa. Ja meillä on tämä paneeli 6. kesäkuuta 11.31. Eli jos olette menossa tuonne EDD-päiville, niin kertokaa sihteeristölle, niin saatte tietää kaikista mielenkiintoista asioista. Tämä siis kuudes päivä kesäkuuta. Ja sitten pöytäkirja, teillä on pöytäkirjat siellä, ja sitten jotain sanottavaa, niin ennen kokouksen loppua kerrotaan niistä sihteeristöille, muuten ne hyväksytään. Ja sitten meillä on koordinaattoreiden päätökset 24. huhtikuuta, jos on jotain sanottavaa, niin ottakaa yhteyttä sihteeristöön ennen kokouksen loppua, muuten katsotaan, että ne on hyväksytty. Ja kohta kuusi, komission ilmoitukset, onko täällä sanottava? Meillä on kaksi komission jäsentä tulossa varmasti saadaan tuossa vaiheessa sitten lisätietoa. Ja sitten tämä erittäin tärkeä kohta, kohta seitsemän. Ja kyseessä on kehitysrahoitus, ovatko EU ja sen jäsenvaltiot lunastaneet sitoumuksensa. Emme valiokuntana ole kovin tyytyväisiä, kun komissio lakkasi julkaisemasta eh, kertomustaan vastuuraporttia, koska on, oli oikein hienoa valvoa sitä, onko EU toteuttanut 0,7 prosentin sitoumustaan kehitysavun osalta ja me olemme pyytäneet, että komissio tulisi paikalle esittelemään uuden raporttinsa eh, kestävän kehityksen sijoittaminen nimeltään ja tämä Mimitsa esitteli huhtikuun lopulla ymmärtääkseni New Yorkissa. Meillä on täällä Laurent Sarasan paikalla. Hän on DEFKOssa rahoitustehokkuusyksikön johtaja ja hän kertoo meille tästä raportista eli kestävän kehityksen sijoittamisesta. Halutaan tietää, onko EU todellakin sitoumustensa mukaan toiminut vai ei ja miltä osin on selvää, että 2015 emme saaneet tätä 0,7 toteutettua ja nyt annoimme itsellemme vielä 15 vuotta lisää aikaa tähän. Nyt on vasta vuosi 2018. Kuuntelimme ensin teitä ja sitten eh, kerromme lisää asioita, mutta ensin annan puheenvuoron teille, herra Sarasa. Minä haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi eh, saksalaisen opettajajärjestön. Oletteko siellä perällä? Norbert Neuser on kutsunut saksalaisia opettajia paikalle teitä kiinnostaa kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano kouluissa. Tämä on erinomaista, sillä on tärkeää, että nuoret osallistuvat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Meidän pitää käyttää heidän, he, teitä hyväksi lapsina niin, että heidän vanhempansakin ymmärtävät nämä tavoitteet. He ovat seuraava sukupolvi 2030, he ovat jo aikuisia, eli se mitä te teette on todella tärkeää työtä, eli kiitos siitä, että tulitte paikalle. Aplodit vielä saksalaisille opettajille. Okay, so colleagues... Niin, eli kollegat, meillä on nyt tämä raportti ja se on jaettu teille kaikille varmasti. Ja nyt sitten tämän voi esitellä meille komission edustaja Sara Sään. Olkaa hyvä. I'm very pleased to... Kiitos mielelläni Esittelen raportin. Siinä määritellään, että mitä jäsenvaltiot EU ovat saavuttaneet 2015-2017 Addis Ababan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Aiemmista vastuuraporteista on noudatettu toimintaohjelman rakennetta, eli se koostuu monista osista kuin on toiminta-aloja. Siellä keskitytään nimenomaisemmin painopistealueisiin eurooppalaisessa kehityskonsensuksessa. Olemme ottaneet käyttöön eräänlaiset mm, liikennevalot, jotka osoittavat, että missä määrin olemme sitä mieltä, että jäsenvaltiot ja EU ovat toteuttamassa eri sitoumuksia. Kaikista sitoumuksista on liikennevalo, jossa mitataan ponnistusta, koska raportissa on siitä kyse. Ja aina kun mahdollista, aina kun pystyttiin ponnistukset yhdistämään todelliseen edistykseen, olemme lisänneet toisen indikaattorin siitä, että missä edistyksessä ollaan asioille liittyvissä tavoitteissa. Joskus siellä on relevantti, joskus tavoitteet ovat liian yleisiä, jotta ne voitaisiin yhdistää EU-jäsenvaltioiden toimiin. Ja sen vuoksi noissa tapauksissa on vain ponnistusindikaattori. Kaiken kaikkiaan raportti osoittaa, että ollaan todellakin vastattu Addis Abeban toimintaohjelmaan sekä lisäämällä rahoitusta ja toimintapolitiikkaa ja ollaan toteuttamassa sitoumukset kaiken kaikkiaan. Sitten jos otan luku kerrallaan. Kotimaan julkiset varat. EU-jäsenvaltiot ovat johtavassa asemassa oleva lahjoitusten antaja verotulojen keräämisen parantamiseksi. 76 prosenttia on tuloja lisätty kahden vuoden aikana. Sitten kansainvälinen ja kotimaan yksityinen liiketoiminta ja rahoitus ollaan ponnisteltu, että saadaan yksityisiä sijoituksia enemmän kehitysmaihin. Ovat kehittäneet aloitteita, jolla tuetaan vastuunalaisia liiketoimintamalleja tai vastuullisia. Tietysti tärkein luku koskee kansainvälistä kehitysyhteistyötä. Se liittyy ODAhan, viralliseen kehitysapuun. Voitteko kertoa, millä sivulla menette, että sitä olisi apua, koska meillä ei ole esitystä, muuten on teitä vaikea seurata, siitä olisi hyötyä. Four on inter- Luku 4, kansainvälinen kehitysyhteistyö, sivulla 35 raportissa. Se käsittelee pääasiassa ODA-asioita. Raportti vahvistaa, että EU- jäsenvaltiot ovat edelleen yhdessä suurin virallisen kehitysavun antaja. He edustavat 57 prosenttia yhdessä kaikesta ODAsta maailmalla 2017. Sinä vuonna ODAn taso saavutti 0,5 prosenttia bruttokansantulosta, jossa on vähennystä vuoteen 2016 verrattuna, kun oli ennätys 0,53 prosenttia. Voin sitten myöhemmin selittää syyt vähentymiseen 2017. Punainen valo koskee ODM-määrää kaikista vähiten kehittyneille. Siellä on 0,11 prosenttia yleinen odm taso, kun tavoite on 0,15 vuoteen 2020 mennessä ja 0,20 vuoteen 2030 mennessä. Tähän kiinnittää, kiinnittää eniten huomiota raportissa. Vieläkin liittyy kehitysyhteistyöhön. EU ja jäsenvaltiot ovat edelleen edistyneet, jos ajatellaan kehitysavun tehokkuutta – Oikein hyvä sidotun avun taso on ylläpidetty. Ja olemme parantaneet suoritustamme yhteisessä toimeenpanossa, yhteisessä ohjelmoinnissa esimerkiksi. Olemme selkeästi suurin julkisen ilmastorahoituksen antaja. Se on melkein kaksinkertaistunut 2013-2016 välillä. 22 miljardia dollaria 2016 oli sen taso. Myöskin on merkille pantava EU-jäsenvaltiot ovat yhdessä kohdentaneet 15 prosenttia ODA-sitoumuksista sosiaaliseen osallistamiseen ja inhimilliseen kehitykseen 2016. 30 prosenttia on vuoteen 2015 verrattuna ollut kasvua. Sitten luku 5. Kansainvälinen kauppa ja kehitys. Sivu 62. Sieltä näkee, että EU käyttää kehitysvälineitä ja kauppaa kehitysmaiden hyväksi. Vahvennetaan markkinoille pääsymahdollisuuksia kehitysmaille, erityisesti vähiten kehittyneille välineet, kuten kaikki paitsi aseet väline. 2010-2016 EU jäsenvaltiot yhdessä yli kaksinkertaistivat kauppasitumukseen liittyvän avun. EU on kaikkein vähiten kehittyneiden tärkein ja avoimin markkina-alue. Mikä on erityisen tärkeää meille, on se, että jos ajatellaan kaivostoiminnan ja mineraalien osuutta. Se on vähentynyt ja ne on korvautuneet vähitellen jalostetuilla tuotteilla, valmistusteollisuuden tuotteilla. Se on positiivinen kehityssuunta. Luku 6, velkakestävyys 72 sivulla. Nähdään, että ollaan eturintamassa siihen liittyvissä toimissa. Ja myös kun tuetaan vastuullisia lainan menete- menettelytapoja, tuetaan ponnistuksia, kuten G20 tai Pariisin klubin toimia. Luku 7 koskee järjestelmäasioita, 76 sivu. Siltä nähdään, että EU ja jäsenvaltiot ovat tukeneet politiikan johdonmukaisuutta, jotta saadaan aikaan kestävää kehitystä ja voidaan tehdä työtä, jotta globaalia hallinnointia voidaan vahvistaa kehitysyhteistyöjärjestelmässä. Luku 8. Sivu 82. Tiede, teknologia, innovaatio ja voimavarojen kehittäminen. ODA-asioihin takaisin mennään. Siellä EU-jäsenvaltiot ovat suurin näihin asioihin liittyvän oda antaja ja myöskin jos ajatellaan stipendejä kehitysmaiden opiskelijoille. Eli raportin johtopäätös, jonka komission jäsen kehitysyhteistyön rahoitusfoorumilla esitti New Yorkissa, niin yleinen johtopäätös on siitä, että EUn toimet ovat olleet positiivisia yleisesti ottaen, kun Addisin Toimintaohjelma on toteutettu vuodesta 2015 lähtien. Ja huomion kohteena eniten on ODM-määrä vähiten kehittynyt, eli jossa tavoite täytyisi saavuttaa. Kiitos. Uh, Kiitos. Eli kun katsoo tätä asiakirjaa ja sen loppuosaa sivulta 93 alkaen, niin siellä on kaikki sitoumukset ikään kuin Eh, liikennevaloina ja tämä on aika helppo lukuinen. Sieltä siis löytyy kaikki tämä. Tuleeko tästä nyt vuosittainen raportti, mitä ajatte tehdä jatkossa? Sitä päätöstä ei ole vielä tehty. Ei varmaankaan tule neljää, tai eh, ensi vuonna tulee kehitysraporttia ja tulee toinen raportti ja siinä olisi päällekkäisyyttä ajoituksessa jaksottaisuudesta ei ole vielä päätetty. Yeah, I'm looking, I mean, you can see... Niin, kun tätä täällä katsoo, niin, niin täältä lopusta näkyy, että olette sitä mieltä, että kaikki on nyt oikea-aikaista tai nyt toimitettu, paitsi on muutama seikka, joka liittyy vähiten kehittyneisiin maihin, ja tämä on aika huolestuttavaa, sillä meidän pitäisi enemmän auttaa näitä Eh, vaikeassa asemassa olevia maailman köyhimpiä maita. Tämä on huolestuttavaa siinä mielessä. Ja sitten, jos ajatellaan jatkoa ja lukuisuutta, olisi ehkä parempi, jos komissio kertoisi meille selkeästi, mitkä asiat syövät hyvin ja minkälaisia haasteita vielä on. Tämä nyt meille kerroitte, mutta näin pitkään sekin on vähän vaikea lukaista tällaisessa kokouksessa ja moni sai tämän eteensä vasta tänä aamuna ensimmäistä kertaa. Mutta olisi kyllä aika hyvä näitä pyrkiä seuraamaan. Ja miten pyritte tekemään tästä avointa koko maailmalle niin, että muut kansalaisjärjestöt, tutkimusjärjestöt ja muut – tutkijat tähän paneutuvat, miten he voivat tätä ymmärtää? Olemme lähteneet kansalaisjärjestöjen kanssa keskusteluihin raportin sisällöstä. Olen Konkorin edustajat jo eilen tavannut keskustellakseni raportin löydöksistä ja miten näitä asioita viedään eteenpäin. Niin keskustelut heidän kanssaan jatkuvat. Raportti, kuten sanoitte, niin siellä on eh, lopussa liikennevalot, jotta se olisi havainnollisempi. Olemme keskustelleet raportista myöskin Kodekissa ja 26. toukokuuta sitten hyväksytään päätelmät ja määritellään, mihin toimiin täytyy ryhtyä, jotta voidaan parantaa siellä, missä tarvetta on. Niin, ehkä parlamentille voitaisiin näistä myös sitten tiedottaa, tai näin tietysti on tarkoitus tehdä, mutta vähän aktiivisemmin vielä, sillä pitäisi tietää, missä on jääty jälkeen ja mitä jotain tehdään, mitä tehdään näissä väiten kehittyneissä maissa. Ja tämä on erityisen tärkeää, kun tulee uusia ohjelmia kesäkuusta alkaen. Meillä on uusi ohjelma, miten siellä panotaan tähän väiten kehittyneiden maiden asiaan. Sitten kysymyksiä, Norbert. Uh, at first, thank you very much for... Uh, Ensinnäkin uh, suuret kiitokset tästä kertomuksesta ja tämän oikein hyvän asiakirjan esittelystä. Minusta on tärkeää, että voimme korostaa sitä, että olemme edistyneet, edistyneet Addis Abeban toimintaohjelman täytäntöönpanosta. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Ja näin ollen voimme pitää kiinni lupauksistamme. Tämä on hyvä yleiskatsaus. Anteeksi, että keskeytän, mutta täällä on tulkkausongelma. Minulla on ykköskanavalla ilmeisesti espanjan kieli. Niin, voisiko joku tämä tarkistaa? Kuuluuko nyt oikein? Teillä on siellä Saksa ihan oikealla tavalla. No niin, Norbert, kokeillaan uudelleen. Thank you very much. I think it's a very good... Kiitoksia. Niin, minusta tämä on todella hyvä yleiskatsaus. Olimme luvanneet eh, täytäntöpanoa Addis Abeban konferenssin jälkeen ja mielestäni on tärkeää, että voimme jatkaa vuotuisten kertomusten kanssa. Tämän ei pitäisi olla nyt ainutlaatuinen raportti, vaan, vaan seurantaa jatkossa tarvitaan myös. Minusta on hyvin tärkeää, että mukana on kehitys jäsenvaltioissamme. Kun puhuimme tästä kehitystä koskevasta konsensuksesta. Jotkut jäsenvaltiot kieltäytyivät tästä 0,7 prosentin tavoitteesta. Minulle ja meille on tärkeää nähdä eh, kehitys eri jäsenvaltioissa, eikä niin, että vaan sanotaan, että Euroopan unioni on suurin lahjoittaja, lahjoittaja vaan on katsottava jäsenvaltiota yksitellen, mitä siellä tehdään, mukaan lukien oma maani Saksa, koska mekin voimme tässä vielä parantaa. Minusta on tärkeää keskustella siitä, millaisia välineitä meillä on, millä voimme parantaa tilannetta vähiten kehittyneissä maissa. Mielestäni ei ole mitenkään hyvä merkki se, että nämä vähiten kehittyneet maat eivät ole saaneet sitä tukea, jota haluaisimme antaa. Olisi siis katsottava, millä suosituksilla voisimme tilannetta parantaa, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden osalta. Kiitos. Onko muita puhujia? Mari. Herzlichen Dank. Kiitos kovasti. Minäkin haluan kiittää siitä, että, että tässä on todellakin kattava raportti saatu aikaan myös temaattisessa mielessä. Olette hienosti työstäneet sen esiin, että mitä yksittäiset jäsenvaltiot tekevät hyvin, mutta Norbert juuri sanoi, että tiettyjä asioita pitäisi nimetä ja myöskin nämä puutteet sanoa hyvin selkeästi. hän juuri esitti esimerkkejä. Vähiten kehittyneet maat, sekin pisti silmään. Linda, sinähän jo sanoitkin ja Norbertkin sen sanoi, en haluaisi toistaa, mutta se on sellainen kohta, jota täytyy tarkastella vielä lähemmin. Kun ajatellaan 0,7 prosentin tavoitetta, mitkä jäsenvaltiot ovat saavuttaneet, mitkä ei, joidenkin osalta täytyy myös katsoa, että miten se on saavutettu, että miten kaikki tähän lasketaan. Sitten vielä toinen luku, jota, jota haluaisin käsitellä. Kyse on biodiversiteetistä, luonnon monimuotoisuus. Sehän on mainittu luvussa neljä – 4,5 kohta tässä työasiakirjassa. Miten luonnon monimuotoisuuden rahoitus ja ekosysteemien rahoitus tapahtuu? Ja sitten tässä velvoitteet luetellaan, kansainvälinen biodiversiteetin yleissopimus vuodelta 2010. Sitten todetaan, että EU on saanut aikaa edistystä, mutta että kan, jos ajatellaan kansainvälistä rahoitustavoitetta vuoden 2020, niin sitä ei ole saavutettu. Se on tietysti kovin huono asia ei pelkästään minun niin se on välttämättömyys saavuttaa tämä tavoite yksinkertaisesti. Mutta sitten tässä paperissa on vielä niin, että jos ajatellaan biodiversiteetin rahoitusta, niin se on vaikea asia. Yksityisillä investoijilla ei ole siihen intressiä. Sehän tietysti tarkoittaa, että intressi on vain julkisella puolella. Eli joko rahoitus tulee odan kautta, tai sitten ei ole rahoitusta luonnon monimuotoisuudelle. Mutta sitten kun katsoo siellä eh, myöhemmin, niin siellä on yllättävän eh, toivoa antava viite siellä lopussa, että eurooppalainen investointisuunnitelma on mahtava suunnitelma sitten saada julkista ja yksityistä rahoitusta kestävään kehitykseen. Ja tässä näen pienen ristiriidan. Eli minun kysymykseni Miten itse asiassa teette tämän johtopäätöksen, että eurooppalainen investointisuunnitelma tämän saa aikaan? Sitten kun taas aiemmin puhutte siitä, että kuvaatte tämän negatiivisesti, että yksityisellä sektorilla ei oikeastaan biodiversiteetti-intressiä ole. Mutta että eurooppalainen investointisuunnitelma sitten tämän pitäisi saada aikaan, mitä aiemmin ei ole saavutettu. Miten paljon rahaa sitten odotatte, että saatte eurooppalaisesta investointisuunnitelmasta luonnon monimuotoisuuteen? Äh, saavuttaako EU sitten kuitenkin tämän 2020-tavoitteen investointisuunnitelman ansiosta? Eli tässä kysymyksiä, jotka eivät ole selkeitä minulle tässä raportissa, että ovat mieluumminkin ristiriitaisia. Ja sitten vielä täydentävästi Kolme kuukautta sitten kysyin komissiolta kirjallisesti eurooppalaisesta investointisuunnitelmasta ja luonnon monimuotoisuudesta, mikä tilanne on erityisesti kiinnostaa tämä maatalouden rahoitusosuus. Mutta komission kollegat eivät ole vielä vastanneet tähän mennessä ja suoraan sanottuna tämä nyt on vähän hankalaa. he muistuttavat jokaisessa, tai että täytyy jokaisessa valiokunnan kokouksessa muistuttaa, että vielä olisi vastaus, vastausta kaivataan. Mutta ehkä se nyt vielä onnistuu. Yeah, just to say colleagues and Norbert. Niin, se mitä Norbert sanoi, jos näitä liitteitä katsoo, niin sivulta 107 alkaen on yksityiskohtaiset tiedot kustakin jäsenvaltiosta, kuinka paljon apua ne antavat ja sitten kunkin jäsenvaltion trendi näkee, mennäänkö tämä ylöspäin vai alaspäin 107 sivulta alkaen. Ja sieltä Saksa näkyy selvästi. Norbert, haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Bogdan. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, toisena esittelijänä tästä uudesta kehitystavoitteesta. Tämä on tärkeä asia ja se on edelleen olemassa ole, oleva. Ja niin kuin täällä sivulla 106 sanotaan liitteessä, niin näemme tätä kehitystä. Voidaan sanoa, että Euroopan unionin kantaa 0,5 prosenttia. Voidaan katsoa, kuinka tilanne on kehittynyt eri maissa. On tärkeää, että meillä on linkki jäsenvaltioihin, niin voidaan katsoa, mitä sillä tapahtuu ja kuinka voitaisiin tilannetta parantaa. Meillähän on kollegoita budjettivaliokunnassa jo on ehdotettu hyviä käytänteitä, niin että annetaan lisää, kun tehdään enemmän. Tämä voisi olla jollekin jäsenvaltiolle hyvä esimerkki. Kiitos ja Lola Sanchez. Kiitos Linda. Me olimme aika lailla samoilla linjoilla, siellä 2017 saatiin aikaiseksi uusi Euroopan kehityksen konsensus ja uudelleen sitouttiin tähän 0,7 tavoitteen saavuttamiseen, mutta kuitenkin takin julkaisemien tilastojen mukaan viime kuulta 2017 virallinen kehitysapu vähentyi 6,7 prosenttia edellisen vuoden verrattuna. Ja tässä mennään nyt juuri päinvastaisen suuntaan. Yhdistynyt kunnioskunta, joka on yksi harvoista maista, joka ylittää 0,7 prosentin tavoitteen, niin valitettavasti se on poistumassa ja me haluaisimme tietää, aikooko komissio nyt tehdä realistisen suunnitelman, että todellakin voitaisiin tähän eh, sitoumukseen päästä. Muuten sitä ei olisi pitänyt aikaan saada. Ja parlamentti on tätä jo peräänkuuluttanut useaan otteeseen. Ja millä tavalla komissio aikoo nyt ratkaista tämän eh, Brexitin mukanaan tuoman varojen puutteen, eikä muuta. Niin Brexitin palaamme vielä iltapäivällä. Meille tulee tänne asiantuntijoita puhumaan Brexitin vaikutuksista. Kukaan muu ei ilmeisesti nyt pyydä puheenvuoroa, eli olkaa hyvä taas. Thank you. Um... Kiitoksia. Niin, totta. Tämän kertomuksen etu on juuri se, että se osoittaa kehityksen EU-ssa ja jäsenvaltiossa yksittäin ja osoittaa, mikä on kunkin jäsenvaltion tilanneen sitoumuksensa suhteen. Kun katsotaan tätä ODAa tai yleisesti ottaen, niin vuonna 2017 on ollut laskua ja sillä on kolme syytä pääasiallisesti. Ensimmäinen niistä on se, että nämä lau- että lahjoit maahanmuuttajien, nämä pakolaisapuun annettavien tukien kelpoisuus on muuttunut. Tähän tiedetään, että ensimmäisen vuoden aikana tilanne tietyllä sitten se muuttuu. Kustannuksethan ovat edelleen olemassa, koska pakolaiset ovat edelleen paikalla, mutta niitä ei enää lueta virallisiksi kehitysavuksi ja tämä tilanne tulee jatkumaan muutaman vuoden eteenpäin. Toinen syy on se, että velan kumoamisoperaatioita, joita tehtiin vuonna 2016 joissakin jäsenvaltioissa, niin se lisäsi tuona vuonna ODAta, ja sitä ei toistettu vuonna 2017, joten vähennystä tulee siitäkin. Sitten kolmas syy koskee e, uh, record. investointipankin lainoista. Tässä on pohjaisia laskelmia ja kaikki sitoumukset ovat ODAta ja uudelleen tulevat virtaukset ovat negatiivisia ODAta ja kun EIPn äh, salkku on äh, maturoitumassa, niin enemmän tulee näitä takaisin virtauksia, joten niitä oli enemmän vuonna 2017 mekaanisesti näin EUn instituutioiden ilmoittama ODM-määrä siis laski. Tämä selittää, kaikki tämä yhdessä selittää kaiken tämän kattavan vähennyksen 2017 tätä vähennystä siis tapahtui. Neuvoston päätelmät, jotka toivottavasti hyväksytään 22. päivä. Siinä on yllättävä se, että neuvosto pyytää komissiota tekemään aloitteita ja ehdotuksia niin, että päästäisiin ODA-sitoumuksiin. On siis äh, ajateltava, mitä voimme ehdottaa, mutta selkeästikin kyllä neuvostossa tällaista kiireen tuntua näissä asioissa on. Näissä ehdotuksissa olisi erityisesti otettava huomioon ODA vähiten kehittyneille maille. Tästä keskusteltiin pitkästi neuvostossa. Haluaisin tässä vielä selventää sen, että vähiten kehittyneet maat LDC ovat erityiskategoria, eivätkä kaikki LDC ovat haavoittuvia, eivätkä kaikki haavoittuvat maat ole LDC-maita. Meidän on vielä tätä hienosäädettävää analyysiamme, mutta tärkein syy sille, miksi ODA LDCille on stagnoitunut johtuu siitä, että suuri osa viime vuosien ODAsta on mennyt haavoittuville valtioille, jotka eivät ole LDC-maita. Paljon on mennyt pakolaisille naapurialueille ja on pyritty selviämään Syyrian kriisistä, eh, Syyrian naapurimaissa ja nämä eivät ole LDC-maita, mutta hyvin haavoittuvia kuitenkin. Tämä hyvin pitkälti selittää sen, ettei varoja suunnattu niin paljon LDC-llä. Ei se tee tilanteesta huolestuttavaa, vaan tämä on vain selitys tälle asioiden tolalle analysoimme yksityiskohtaisemmin vielä kahden välisen jäsenvaltioiden avun ja teemme sen jälkeen ehdotuksia kuinka voisimme tilannetta parantaa näiden vähiten kehittyneiden maiden virallisen kehitysavun osalta. Sitten biodiversiteettiin ole ihan varma, voinko tästä yksityiskohtia tänään antaa, koska en ole, en ole mitenkään e, e, asiantuntija biodiversiteetissä, enkä enkä EIPS, mutta olemme havainneet, että yksityisellä sektorilla ei ole sen kummemmin intressiä lähteä sitä rahoittamaan. ja EIP e hän ei halua, että, men, että varoja men, suunnataan sinne, minne niitä ei haluta rahoituksen ja erityyppisten yhdistettyjen rahoitustapojen kautta pyritään rahoittamaan eh, hankkeita, jotka eh, parantavat biodiversiteetin tilannetta ja toivomme, että tämä tilanne paranee. Toivon, että kollegani Euroopan investointisuunnitelmasta eh, voisi tähän vastata. Kiitos. Niin, oli mielenkiintoista kuulla näistä rahoitusvirroista. EU on ryhtynyt joihin askeliin, mutta on mielenkiintoista nähdä, kuinka tehokkaasti pystytään toimimaan näiden rahoitusvirtojen osalta, niin tämä on tärkeä asia ja tämän valiokunnan on asiaa seurattava lähivuosina. Toivottavasti komissio jatkossakin raportoi vähintäänkin kerran vuodessa ja seuraa näitä alueita, jotka joissa on puutteita, kuten esimerkiksi nämä LDC. -t. Eli me olemme juuri palanneet Ugandan matkalta ja siellä on ollut hankkeen rahoituksessa ongelmia, jotka nekin ovat ongelmia, kun halutaan puuttua eh, muuttoliikkeen syviin syihin. Eli kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle komissio. Tässä saatiin hyvä katsaus, mutta kannattaa vielä tarkemminkin paneutua tähän tutkimukseen. Siellä voi, sitä voi tarkkaan tutkia, katsoa miten oma jäsenvaltio toimii ja se on hyvä laaja katsaus. Kiitos. Kiitetään vierasta. Okay, we now move on. We've got a lot of important issues this morning. Täällä on paljon tärkeitä asioita. Tänä aamuna seuraava asia on monivuotinen rahoituskehys. Me tapaamme myöhemmin tänään kaksi komission jäsentä ja voimme esittää heille kysymyksiä uusista ehdotuksista, mutta tänä aamuna me puhumme monivuotisesta rahoituskehyksestä ja käymme Konkorin kanssa mielipiteen vaihtoa ja myös kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon sidosryhmien foorumin edustajia. Ovatko he täällä paikalla? So, we all, we all... Niin hyvät kollegat, moni meistä oli täysistunnossa muutama viikko sitten ja kuultiin puheenjohtaja Junkarin ehdotukset koskien monivuotista rahoituskehystä ja näimme, että komission ehdotuksessa otetaan suurin osa ulkoisista rahoitusvälineistä yhdeksänneksi välineeksi ja se on eh, lähialueiden rahoitusväline, jossa on varattu 20 prosenttia kaikista eri otsakkeista. Ja tässä otetaan myös EKR mukaan budjettiin. Me haluamme seuraavan vuosien, eh, seuraavan kuukausien aikana varmistaa, että kehitysrahoitus siellä näistä vähiten kehittyneistä maista, että kehitysrahoitus on tärkeällä siellä tässä uudessa ohjelmassa jatkossakin, jos siis parlamentti hyväksyy sen, että otetaan käyttöön yksi ainoa ohjelma. Tiedämme, Jotkut meistä olivat Konkornin kanssa tapaamisessa pari viikkoa sitten, juuri ennen kuin nämä ehdotukset julkaistiin komission toimesta. Ja siksi on hienoa, että kansalaisyhteiskunta on täällä edustettuna tänään niin, että he voivat reagoida alustavasti komission ehdotuksiin. Meillä on Katarina Lemanska, hän edustaa Concordia, ja Rafael Weiland, Nabu Brysselsistä ja se on ympäristöjärjestö. Ja hän on kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpannon monen välisen foorumin esittelijä ehkä tästä voisi myös kertoa hän meille. Eli voisitteko sanoa, minkälaisen vaikutelman saitte komission ehdotuksesta ja mitä hyvää niissä on, minkälaisia vaaroja. Myöhemmin tänään tapaamme komissaareja, eli on mielenkiintoista kuulla, mitä tekin haluatte sanoa tästä asiasta. Katarina Lemanska ensimmäisenä. Um, thank you very much uh, for inviting us and uh, for giving us... Kiitos, että kutsuitte meidät tänne paikalle ja näin pystymme puhumaan ulkoisista toimista. Tämä MFF-paketti ehdotus on kyseessä erityisesti vähiten maat. Minä olen Katasna Lemanska ja minä puhun tänään Concordin nimissä. Kuten varmasti tiedätte, Concord yhdistää kehitysjärjestöt. Siinä on 28 kansallista foorumia mukana ja 21 kansainvälistä verkostoa, eli kaiken kaikkiaan 2600 järjestöä ympäri Euroopan ja niiden yhteisistä työstä haluaisin tänään kertoa tämän millä nyt on tehtävä 2015. Vuodesta lähtisin liikkeelle siitä olemme ylpeitä ja sen takia olimme toivekkaita, koska niin kuin Banki Muun sanoi, tarvitaan eh, uudenlaisia uudistuksia. Tarkoitan 2030 agendaa kestävälle kehitykselle ja Pariisin sopimukselle ja tähän paneuduttiin. Tiesimme, että täytäntöönpanon vaihe tulisi olemaan haasteellinen ja nyt todellakin tarvitaan EUn johtavaa asemaa. Kyseessä on EUn uskottavuus, jotta se voi olla johtoasemassa kestävässä kehityksessä, vaan ihan maan läheisesti on selvää, että kestävän kehityksen päämäärät on saavutettava. Jos ajatellaan eh, muuten ympäristövaikutuksia, niin ne olisivat liian suuret. Me tarkastelimme EUn budjettia ja toivoimme, että nämä SDG ja Pariisin sopimus olisivat siinä eh, perustana, jos lähdetään liikkeelle. Ja on hyvä, että annetaan lisää merkitystä ulkoisille toimille 13 prosenttia kaiken kaikkiaan, kun resurssit vähenevät Brexitin myötä, niin ymmärrämme, että tämä on ihan merkittävä. Mutta jotta olisimme täysin tyytyväisiä eh, tämän ehdotuksen eh, sisältöön, haluaisimme selkeän vakuutuksen siitä, että nykyinen taso pitää eh, olla DAC-kelpoinen, voidaan varmistaa jatkossakin. Jos ajatellaan sitten näitä ehdotuksia, niin 2011 vuonna, kun esitettiin MFF-pakettiehdotus, niin tehtiin ehdotus ulkoisten toimien budjetin ja kehitystavoitteiden ja 0,7 prosentin eh, kehitysaputavoitteen välillä. 2011 jälkeen globaali tilanne on muuttunut, mutta ei saa unohtaa, että tuolloin tämä STGden hyväksyminen oli todella merkittävä askel EUlle, mutta kuitenkin tänä päivänä, jos katsotaan ulkoisten toimien resurssien lisääminen, niin se ei kuitenkaan pohjaudu 0,7 prosentin eh, tavoitteeseen, joka on julistettu, vaan poliittisen narratiivin takana on se, että puhutaan eh, epävakaudesta, muuttoliikkeen aiheuttamista paineista ja eri toimijoista globaalilla tasolla. Meidän mielestämme tässä komissio on esittänyt ulkoisten toimien uudelleen eh, muotoilemista ja me olemme huolestuneita siitä, että tämä uudelleen muotoilu vie EUta kauas pois siitä mm, kehitysaputavoitteista, johon oli sitouduttu. EU ehdottaa 12 välineen yhdistämistä ja niillä pannaan täytäntöön eh, kehitysalan, lähialueen, rauhanrakentamisen toimia ja näistä kaikista tehdään yksi väli, niin mielestämme tämä eh, poistaa nämä erillistavoitteet ja se vaikeuttaa sitä henkeä pelastavaa työtä, mitä on tähän asti tehty. Minä haluaisin esim merkkejä antaa nimenomaan kehitysavusta. Ensinnäkin tämä uusi rakennelma lähtee liikkeelle siitä, että tämä paremmin palvelee EUn prioriteetteja. EU voi tietysti olla proaktiivinen ja pyrkiä ajamaan omia intressejään globaalilla tasolla, kunhan ei vaikeuteta kumppaneiden kehittymistä, mutta pitäisi kuitenkin pyrkiä eh, köyhyyden poistamiseen eikä ulkopolitiikkaan ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamisen Ja tässä ei ole selkeästi sitouttu siihen, että kehitysyhteistyön pääperiaatteet olisivat ykkössijalla, kun muuttoliikkeestä tehdään prioriteetti. Tämä on tässä hyvä esimerkki sen sijaan, että katsottaisiin sitä eh, kehityssuunnitelmien kautta, niin EU katsoo nyt eh, kehitystä muuttoliikkeen kautta. Kun muuttoliike astetaan etusijalle, niin tässä taas lähdetään liikkeelle EUn prioriteeteista, jos ajatellaan kuitenkin EUn kansainvälisiä sitoumuksia, niin me olisimme esimerkiksi odottaneet, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja kansalaisyhteiskunnan suojaaminen olisi ollut ykkössijalla, köyhyyden torjuminen jotta mm, pitäisi asettaa selkeämmin, selkeämmin esille, pitäisi myös ilmastovaroja eh, antaa enemmän käyttöön. Ja sitten jos ajatellaan EUn ulkopoliittisia tavoitteita ja kehitystavoitteita, emme tietysti usko, että ne ovat välttämättä ristiriidassa, mutta kuitenkin on sitä mieltä, että olisi väärin unohtaa, että ulkopolitiikan ja kehityksen välillä on ristiriitaa. Um, so about, uh, about uh, the, the tensions. Niin, jos puhun siis näistä jännitteistä ulkopolitiikan ja kehityksen välillä, emme ole ainoita, jotka tämän olemme ottaneet esille. Ja jos katsotaan puolivälin eh, katsausta EKRn eh, e toimintaan, niin se, että tällaisia jännitteitä tulee esille, sitä on korostettu ja tässä puolivälikatsauksessa tultiin siihen tulokseen, että tähän, tätä on pidettävä prioriteettina ja nykyehdotuksessa emme havaitse, että tätä suositusta olisi huomioitu. Täällä on liian paljon ratkaisematta olevia asioita. Esimerkiksi jos ajatellaan välineen hallinnointia, emme tiedä kuka antaa poliittisia suuntaviivoja, emme tiedä kuka toimi tässä välittäjänä, kun on erilaisia mm, intressejä, jotka kilpailevat keskenään, emmekä tiedä kuka lopulta päättää resursseista, emmekä tiedä mikä parlamentin rooli tulee olemaan. Eli yhteensopimuskysymys on myös todella polttava asia, jos ajatellaan DAC-kelpoisuutta mm, tämän eh, tulevan välineen ja tulevan otsikon DAC-kelpoisuutta. Me haluaisimme, tai komissio haluaisi lisää joustavuutta tälle DAC-kelpoisuudelle, jotta voidaan jättää tilaa sellaisille toimille, jotka eivät ole DAC-kelpoisia. Mutta täällä ei kuitenkaan sanota, miten tämä valmistetaan. Eli se, että tällaiset toimet, jotka eivät ole DAC-kelpoisia, että niitä olisi enemmän, miten varmistetaan se, että tämä ei kestävyystavoitteita mm, sitten ja Sitten kolmantena asiana komissio tarkoituksena on saada aikaiseksi tällainen hätää asia mm, puskuri ja tämä tulee kyllä nykyisten mekanismien lisäksi ja meillä on MFS muuten näitä mm, joustomekanismeja, eli tällä annetaan paljon eh, joustavuutta, rahoja, ei ole vielä erityisesti määrätty mihinkään tarkoitukseen, emmekä tiedä, miten tätä joustavuutta sitten hallinnoidaan. Me tiedämme ainoastaan, että EUn sisäänpäin kääntynyt eh, toimintatapa tuntuu nyt olevan johtotähtenä, koska muuttoliikkeestä on tehty pääprioriteetti. Meillä on kolme päähuolta näiden asioiden pohjalta. Me pelkäämme sitä, että tämä antaa sellaisen viestin, että EUta ei enää kiinnosta kansainvälisesti päätetyt tehokkaan avun periaatteet ja ajatellaan vain lyhyellä tähtäimellä. Pelkäämme, että tämä antaa sellaisen viestin, että kaikkien haavoittuneet alueet – jäävät pois ja niiden sijalle astetaan ne maat, joiden geopoliittiset intressit ovat strategisesti tärkeitä ja myös vastuuvelvollisuus tässä kyseenalaistuu. Tämä on meille tärkeää. Erityisesti tässä talossa haluamme sen ottaa esille, koska me olemme sitä mieltä, että meidän ja teidän tulee olla hyvin vaikea arvioida näitä saavutettuja tuloksia, eli mitä tuloksia on EUn rahoilla saatu aikaiseksi, jos tässä katetaan hyvin laaja alue sekä teemoin että eh, maantieteen osalta. Ja jos eh, tässä on mm, tällaista paljon hajanaisuutta, niin kuin tässä hätäposkurissa tulee olemaan. Eli meistä tuntuu, että tällä tavalla ei pystytä EU-sta tukemaan niitä tärkeitä askeleita, joita tarvitaan, jotta voidaan kestävän kehityksen eh, tavoitteita tavoitteisiin pyrkiä tai Pariisin sopimuksen eh, tavoitteisiin. Emme halua kuitenkaan statuskon jatkuvan, kyllä voidaan yksinkertaistaa ja samalla eh, jatkata, jatkaa sitoumusten noudattamista, mutta se mitä me haluamme ja lopetan tähän on, että EUlla olisi vahvistettu poliittinen johtava Eh, asema sillä tavalla, että 2030 tavoitteet ja Pariisin sopimus todellakin toteutuisivat. Ja Konkorin mielestä tarvitaan tätä varten kestävä väline, eh, joka on täysin sataprosenttisesti DAC-kelpoinen, jonka tarkoituksena on päästä eroon köyhyydestä, panna täytäntöön eh, kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin sopimus ja niin, että lähdetään liikkeelle todellakin avun tehokkuudesta. Olemme sitä mieltä, että naapuruus, välineet ja ihmisoikeus, demokratia, rauhavälineet, kaikki nämä pitäisi pitää erillisinä ja Mm, olemme näin parlamentin linjoilla ja haluamme myös korostaa sitä, että koko tämän otsakkeen eh, DAC-kelpoisuus pitäisi olla 90 prosenttinen, niin kuin neuvostopäätelmissään on sanottu. Ja sitten vielä viimeiset eh, ajatukset. Meidän mielestämme kestävän kehityksen tavoitteet, eh, ilmastonmuutos ja sukupuoliasiat pitäisi pitää kaikkialla läsnä. Koko EU-budjetissa tarvitaan sekä sukupuoliasiat puoleen että ihmisen kehitykseen liittyviä eh, benchmarkkeja kaikkialle ja sitten lopulta kansalaisyhteiskunnasta sanoisin, että tarvitaan erityinen kansalaisyhteiskuntaa ohjelma ja myös erityisesti varattuja varoja eh, kansalaisyhteiskunnalle ja myös eri maantieteellisille alueille. Ja meidän kantamme tässä, sanon tämän parlamentaarikoille, on, että olemme pitkälle samaa mieltä monesta asiasta, mutta meidän on tehtävä yhteistyötä voimme varmistaa sen, että sekä teidän että meidän äänemme tulee kuulumaan tässä prosessissa. Kiitos. Thank, thank, thank you very much. So... Kiitos oikein paljon. Eli on selvää, että kansalaisjärjestöt eivät siis Konkorin näkökulmasta ole tyytyväisiä tähän. Ja sitten seuraava hoja. te saatte puheenvuoron. Voitte kertoa tästä eh, asiasta mm, herra Vaila. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Tänään keskustellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sen merkityksestä kehitysyhteistyölle. Minä olen kehitysyhteistyön asiantuntija, mutta kuitenkin toivon, että voin esittää hedelmällisiä näkemyksiä asiaan. Nimeni on Rafael Weiland ja olen kansalaisjärjestössä Saksassa töissä. Nabu on sen nimi ja se toimii Brysselissä toimivan BirdLife Europein sateenvarjon alla. Olin esittelijän MFF-raportissa äh, monen sidosryhmän foorumilla, foorumi, joka on, ja annettiin Teiko perusti varapuheenjohtaja Timmermans, jotta voidaan antaa komissiolle neuvoja siinä suhteessa. Ja maaliskuussa tämä raportti laadittiin ja annettiin Timmermansille se on julkaistu myöskin komission nettisivustolla. Tällä työlläni niin myös muissa yhteenliittymissä, kuten PIP, yleisemmin ottaen People's Budget-kampanjassa olen seurannut MFF-keskustelua aika tiiviisti. Tämä päivän panokseni tuo yleisemmän näkökulman siihen, että miten toteutetaan kestävän kehityksen tavoitteita MFSS, eli lisäväline siihen, mitä Katasena sanoi seuraavat näkökohdat toivottavasti osoittavat, että miksi nämä yleiset näkökohdat ovat kuitenkin tärkeitä valiokunnan kannalta. Uskomme, että ei riitä, että tarkistellaan yksittäisiä budjettikohtia, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön. Voisitteko puhua hiukan hitaammin? Sen sijaan kaikista MFF-menoista täytyy tehdä kestäviä. Miksi? Koska useimmissa tapauksissa EUn menoilla on vaikutuksia myös EUn ulkopuolella. Tulee ilme- se tulee ilmeiseksi, kun tarkastellaan seuraavia esimerkkejä. Nykyisessä kehyksessä annetaan melkein 40 prosenttia rahasta YMP. -hän. Esimerkki yksi. Kun siellä keskitytään suoriin tukiin, niin YMP antaa huonoja tuloksia taloudellisessa, ympäristöllisessä ja sosiaalimielessä, mutta myöskin se vaikuttaa markkinoihin Euroopan ulkopuolella Maaliskuussa Euractiv julkaisi selvityksen, jonka mukaan maitojauhe Euroopasta uhkaa afrikkalaista tuotantoa. Näemme syyn siihen myös olemassa olevassa rakenteessa, jossa tuetaan kehityssuuntaa suunti yhä suurempia maatiloja ja suuntaudutaan siihen, että viedään globaaleille markkinoille. Esimerkki kaksi. Nykyisessä kehyksessä ei ole asianmukaista kestävyystestiä, jolla analysoitiin, että mihin politiikkoihin raha menee. Sen vuoksi nykyään rahoitamme paljon fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa infrastruktuuria ja politiikkoja, jotka haittaavat ilmastoa. Ja kaikki tiedämme, että tällaiset menot voidaan löydä myös TEN-verkoissa tai horisonttiohjelmassa. Myöskin näillä menoilla on ennen kaikkea vaikutuksia EUn ulkopuolella oleviin maihin. Havoittuvimmat alueethan eivät ole EU-ssa ilmastonmuutoksella. Sen vuoksi kansalaisjärjestöt People's Budget-kampanja ja myöskin monen sidosryhmän foorumi ovat suosittaneet, että otetaan mukaan monia horisontaalisia välineitä, jotta kehyksestä saadaan väline, jolla voidaan viherryttää eri politiikan lohkoja. Lyhyessä ja rakentavassa raportissamme suosittelemme muun muassa seuraavia. Ensinnäkin aiempi komission jäsen Potocnik tämä myöskin toisti eilen, että Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus, jota ei pitäisi menettää, jonka MFF tuo. Se kestää ainakin vuoteen 2027. 2030 agendassa on kestävyys, kestävien kehitystavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2030. Jos tätä aikaikkunaa nyt käytetään, niin miten sitten pystyttäisiin kestävä kehitys saavuttamaan muuten? Suositus kaksi. Mielestämme kyse ei ole pääasiassa usean budjettikohtien perustamisesta. Vaikka enemmän käytettäisiin, niin ei sekään olisi vaikuttava ja tehokasta, jos toimintaa ei lopeteta. Sen vuoksi suositamme, että nyt lopultakin valtavirtaistetaan SDG ja saadaan aikaan politiikan johdonmukaisuutta niin, ettei ole ristiriitaisia menoja. Suositus kolme. Meidän pitäisi ottaa käyttöön kestävyystestaus monissa täydentävissä, toisiaan täydentävissä askeleissa. Kestävyyden täytyy tulla ensimmäisenä on periaate, jota myös korkean tason ryhmä on suosittanut, joka käsittelee vihreää rahoittamista. Ne voisivat olla nykyisten olemassa olevien ehtojen mukaisia, jotka ovat pakollisia menokohdille. Näitä voitaisiin sitten täydentää paremman säätelyn ohjeilla komissiosta niin, että vaikutusten arvioinnit varmistavat sen, että on kestävämpiä tuloksia. Nelonen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota olevassa oleviin hotspotteihin tuissa ja menoissa. Kuten mainitsin aiemmin, tämä on erityisen tärkeää maataloustukien osalta, jotka haittaavat luonnon monimuotoisuutta ja sitten on myös rakennemenoja, jotka haittaavat ilmastoa. Nämä pitäisi lopettaa. Vitonen. On viisi muuta välinettä, jotka löydetään raportista mutta johtopäätöksenä haluan vain tämän viimeisen tänne lisätä. Lopultakin pitäisi päästä näyttöperusteisempaan, avoimeen ja osallistavaan lähestymistapaan kehyksistä päätettäessä. En voi vieläkään uskoa, että komissio ei julkaissut menoarviota ennen kuin se laittoi Oettingerin ehdotuksen esille ja käsittelyn, vaikka se olisikin tuonut näyttöä siitä, että mitä suunnitelulla menolla on lisäarvoa. MFF ei ehkä ole välttämättä näin tärkeää <clears throat> kaikille teille, tästä sitten jätettä sen käsittelyn budjettivaliokunnan kollegoille, mutta usein on osoitettu, että on paljon enemmän yksityistä rahoitusta kuin MFFn kautta, mutta kuitenkin, kuten puheenjohtaja Junckeri jonkun aikaa sitten sanoi, kehyksessä kehys ei ole pelkästään tilinpitoväline, vaan se on väline saavuttaa poliittisia tavoitteita. Sen vuoksi loppujen lopuksi vaan kehottaa teitä hyvät arvoisat parlamentin jäsenet, siihen, että ette hyväksy komission ehdotusta nykyisessä muodossa. Ehdotus ei ole ollenkaan kunnianhimoinen kestävyyden osalta. Ja maatalouden alalla siellä edelleen keskitytään huonosti toimiviin, tehottomiin, haitallisiin tukiin. Ja ilmaston alalla määrä, joka on suunniteltu korvamerkittäväksi, niin ei riitä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Ja kaiken kaikkiaan ei ole kestävyystestausta eikä johdonmukaisuutta. Uskon, että ehdotus ei vastaa haasteisiin, jotka pitäisi ratkaista tulevaisuudessa EU:ssa, jos halutaan saavuttaa kansalaisten luottamus. Me kaikki tiedämme, että nyt jäsenvaltioista riippuu keskustella ennen kaikkea rahoituskehyksestä. Mutta sitten tarvitaan myös Euroopan parlamenttia tietysti, jotta saadaan näkökulma tulevaan Eurooppaan, joka on tehty kansalaisten puolesta ja toimesta. Kiitos. Kiitos. Näin saamme katsauksen koko tähän monivuotiseen budjettiin ja miten se on kestävä, ei ainoastaan kestävän kehityksen osalta, vaan ajatellaan myös ympäristöä Eli mennään tätä valiokuntaa pidemmälle. Meillä on täällä Sankari Moo komissiosta paikalla. Hän saa puheenvuoron, mutta ensin puhuvat kollegamme. Maria Hoivu on pyytänyt puheenvuoroa. Linda. Uh... Kiitos Linda. Ehkäpä nyt luurit päähän sitten. Kiitos kovasti tästä alustuksesta. Kiitos myös Rovalle Vanskalle. Kaikki vielä otitte asiat esille jotka meille täällä kehitysyhteistyövaliokunnalla ovat ongelmia. Joustavoittaminen mainitakseni. Myöskin teille on pistänyt silmää, että ei missään säännitellä, että kuka näistä asioista päättää lopulta. Miten sitä valvotaan, miten kanavien kautta tämä sujuu. Sekin on kohta, joka on minua askarruttanut. Koska 20 prosenttia kuitenkin rahasta menee tähän joustavoittamiseen, emmekä tiedä, että äh, vaikuttaako se todellakin äh, positiivisesti köyhyyden torjuntaan tähän todelliseen tavoitteeseen. Herra Vailand, otitte esille hyvin tärkeitä asioita, todellakin maatalouspolitiikan. Se on sydäntäni lähellä ja henkilökohtaisesti ja voitte olla varmaa, että täällä valiokunnassa, kuten myös maatalousvaliokunnassa, ei meillä ole mikään yhdentekevä asia. Me haluamme budjettivaliokunnalle tätä jättää ja me käsittelemme, käsittelemme budjettikohtia ja odotamme nyt sitten, mitä neuvosto tekee. Mutta tietysti siinä myös käymme oma parlamentissa omia keskustelujamme sen ohella. Ja nyt kun puhumme kestävyydestä, niin siinä maataloudella on suuri rooli täällä Euroopassa, kuten myös kansainvälisesti maailmanlaajuisesti Jos halutaan jotain saavuttaa, niin täytyy keskustella todella laaja, laajalla alueella. Ympäristökysymysten puolesta vedet, moni, ved, luonnon monimuotoisuus, vedenlaatu, mainitakseni muutaman harvan kohdan. Ja olette oikeassa, kun puhutte suurista tuista. Niitä, niille ei aseteta ehtoja. Niitä ei ehdollisteta. Eli suuren osa sitten YMP-budjetista – on sellaista, jossa ei ole ehdollisuutta kestävyyden suuntaan. Nyt kuitenkin ovat vain nämä suuret linjat vedetty, niin se ei ehkä vielä näy. Mutta kyllä me tätä kysymystä työstämme vielä ja myöskin kehitysyhteistyössä on samanlainen asia maatalouden menee rahaa, me tuemme maatalouden hankkeita, mutta kun tarkastellaan, että miten paljon sitten maatalouden ympäristöohjelmiin menee, niin se on hyvin marginaalista. Ja juuri nämä ovat niitä maatalouden muotoja, joissa on kyse kestävyydestä. Ja vielä tehdäkseni selväksi myös kollegoille, maatalouden ympäristöohjelma ei ole pelkästään luomuviljelyä. Se voi olla yksi muoto sitä, mutta maatalouden ympäristöohjelmissa on kiertotaloudesta, kestävyydestä kyse. Kolmen pilariin rakennetaan ekologinen, taloudellinen ja sitten myös sosiaalinen pilari. Eli ihmiset ovat aina keskiössä. Minä olen ollut FAON kanssa tiivissä yhteydessä, joka tässäkin haluaa maatalouden toimissa enemmän toimia. Ja nämä ovat kohtia, jo, jotka, joiden täytyy näkyä budjetissa meilläkin. Tietysti kestävyystavoitteista, SDGistä voidaan paljon puhua, mutta jos ne eivät näy budjettikohdissa, jos emme tue sitä, mitä SDGissä vaadimme, ja jos sitä ei rahoiteta, niin ei tästä päästä pitkälle. Thank you. We can ask... Kiitos. Ja komissiolta, komissiosin Mimitsalta voimme huomisaamuna tästä kysyä, kun hän on tulossa paikalle. Ja sitten Charles Görens ja Ignazio Koran. Madame Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein suurella kiinnostuksella kuunnellut näitä kahta edellistä puheenvuoroa. Ja näistä heräsi useita kysymyksiä. Puhuitte usean kertaan siitä, että olisi annettava prioriteetti ilmastonmuutoksen torjunnalle. Oikein hyvä, mutta ettekö ajattele, että tässä prioriteetissa on tarkoitus korjata menneisyyden erheet. Euroopan unioni sitä paitsi on tehnyt muuttoliikkeestä prioriteetin. Tässäkin kyseessä on ongelma, oikeastaan oire eikä mikään varsinainen ongelman ydin. On siis tapana ajatella niin, että seuraavalla kaudella Euroopan unionista tulee tällainen korjauspaja menneisyyden virheiden korjaamiselle. Kyllä me tarvitsisimme toisenlaisen lähestymistavan. Olisi sanottava selvästi, mitkä ovat meidän prioriteettimme. Ihan suoraan sanottuna kehityksellä on tietty potti, ja, ja sitten täällä on kaiken maailman muita yksiköitä, joilla on mitään tekemistä kehityksen kanssa, pyrkivät sitä nökkimään. Todella suuri kysymys on nämä varojen uudelleen kohdentaminen kehityksen ulkopuolelle, vaikka ne alun perin sinne kuuluivat. Tämä on suuri poliittinen vaara. Tiedämme, että Euroopan unioni tulee vielä Iso-Britannian irtautumisenkin jälkeen säilymään merkittävänä toimijana kehitys avun alalla. Sen sijaan tulee olemaan hyvin vaikeaa tehdä vaikutusmaailmassa, jota leimaa. On tähän asti le- leimannut monen keskeisyys ja nyt se on vaarassa. Ei mene viikkoakaan, että Yhdys- Yhdysvaltojen presidentti ei, ei tuhoa jotakin monen keskeisyyden, monen, monen taho, sen yhteistyön palaa. Kyllä Euroopan unionin on tähän tilanteeseen vastattava M, seuraavan MFFn kautta, eikä tämä vastaus onnistu, jos pohjana on ainoastaan Euroopan unionin budjettiin varat ja EKRn varat siinä mukana tai sitten ei, siis Euroopan unionin budjetissa, vaan nämä vaan todellakin 80 prosenttia Euroopan unionin ulkoisesta toimista ovat jäsenvaltioiden hoidossa, joten kyllä tähän on lisättävä myös poliittinen komponentti ja katsoa, kuinka voimme koordinoida toimia, Tämä on aivan välttämätöntä. Se on Lissabonin sopimuksenkin merkitty. tuolla EKRn integrointiin talousarvion sinänsä jo nostaa paljon kysymyksiä esiin. Mitä enemmän tätä pohdin, sitä vähemmän Minulla on äh, taipumus olla dogmaattinen tässä asiassa. Ei tämä budjetisointi sinänsä ole mikään dogmi, olen tämän useaan kertaan sanonut. Jos loppupeleissä päästään tulokseen, jossa meillä on vähemmän varoja tulevaa MFF varten, ja meillä on äh, yhteistyöväline ja kehitysrahasto se on suurempi kuin aikaisemmin. Jos tämä on budjettisoinnin tulos, niin tämä on kyllä suuri vaara. Kyllä täällä on aika paljon varjoalueita tässä tilanteessa, joitakin valonpilkahduksiakin tässä joustavuusasiassa. Ei meillä ole ollenkaan saavuttaneet sitä, mitä halusimme. Saa nyt nähdä, mitä vielä ulkoisen toiminnan pääosastosta täsmennetään, mutta nämä asiat halusin tässä todeta ja ilmaista huolemme. Yhden asian vielä voisin lisätä. Tulevaan monivuotinen rahoituskehys asettaa käytännössä vastakkain kaikki Euroopan unionin budjettiluvut YMP kehityspolitiikkaa vasten, Tämä nähtiin aikaisemminkin Euroopan parlamenttina, jos haluamme vaikuttaa. Meidän on käytävä asiasta keskustelua mm. tässä talossa ja otettava siihen kantaa. Ei sitä voida tehdä ilman maatalousvaliokuntaa. Kyllä ma- maatalouskin on uhattuna näiden sopi- sopeutusten kautta. Täällä on erilaista kauppapolitiikka. Tämä tulee olemaan tuomaan hyvin vaikeita tilanteita ja vaikuttamaan seuraavan monivuotiseen rahoituskauteen. Haluaisin todella varoittaa kaikkia siitä, että sinisilmäisesti ei lähdetä tätä ehdotusta käsittelemään. Um, thank you. Kiitos. Eli jonkun verran varaumia. Kyllä keskustelua on käytävää ja kun komissio nyt saa hetken kuluttua puheenvuoron, niin he varmasti vakuuttavat meidät. Ja Ignacio Corau. Kiitoksia Linda, olen aivan yhtä mieltä se, näistä monista huolista, josta Charles Görens juuri puhui. Haluaisin kiittää tästä puheenvuorosta ja tästä alustuksesta, erityisesti siitä, jossa korostettiin tätä yhden ainoan rahaston tarkoitusta niin, että meillä on yksi aina väline, jossa, johon yhdistetään nämä monet aikaisemmat välineet. Uskon, että vaarana on se, että ne välineet, joilla oli erityyppisiä arvoja ja tavoitteita aikaisemmin, jotka heijastelivat prioriteetteja tänä hetkenä koskee muuttoliikettä ja muuta ja tälle asetetaan painoarvo. Tämä tulee vaikuttamaan kehitysyhteistyön välineisiin, koska kun pohditaan, mitä tarvitaan, jotta saataisiin aikaan kehitystä, niin usein täällä on harmaita alueita ja näinä aikoina pidetään todella parempana sitä, että priorisoidaan maahanmuuton hallintaa. Sen sijaan minusta olisi tärkeää, että ainakin parlamentissa, joka on tämä valvova elin ja edustava elin, että ainakin parlamentissa olisi mahdollisuus mahdollisimman to- tehokkaasti valvoa varojen käyttöä. Uskon, että tämä yksi ainoa väline ei ole hyvä uudistus. Ja kun komissio kohta käyttää puheenvuoron tästä toisesta asiasta, niin haluaisin vähän selvi- selvityksiä Millä tavalla yhden välineen kautta voimme mitenkään tarkistaa sitä, kuinka vaikka joustavuuden kautta ei ole kohdan, kohdennettu varoja esimerkiksi maahanmuuton hallinta jota pidetään prioriteettina tällä hetkellä. Um, thank you. I'm gonna... Kiitos. Ja nyt Vincent Grimaud, Devco pääosastosta. Hän on rahoitusvälineiden yksikön johtaja, eli hän varmasti oli tätä ehdotusta laatimassa. Vänsä, olkaa hyvä. Um, and many thanks for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että komissio sai puheenvuoron ja saa puhua tästä tärkeästä asiasta. On selvää, että olemme vasta keskustelun alussa, siis MFF-keskustelun alussa. tämä tulee on poliittinen tämä keskustelu, mutta jos ajatellaan näitä komission ehdotuksia ja kokonaisehdotusta koskien monimuotoista rahoituskehitystä, joka hyväksyttiin toinen toukokuuta, niin nyt jo voidaan sanoa aika paljon siitä. Ymmärrän, että täällä on kysymyksiä ja huolia, koska vielä tarkkoja täsmentäviä ehdotuksia ei ole saatu. Ne tulevat vasta kesäkuussa, eli nyt on odotettava siihen asti. Mutta tässä vaiheessa voidaan jo sanoa, että on tehty komissiosta jo merkittäviä ehdotuksia liittyen monimuotoiseen rahoituskehykseen. Ja ensimmäinen asia on, että minusta komission ehdotukset ovat eurooppalaiselle yhteistyölle oikein hyvä uutinen. Jos ajatellaan rahoituksen kannalta asiaa, niin tässä on lisäystä 26 prosenttia nimellisarvona ja voin yhtyä siihen, mitä Konkorin kollega sanoo, että tämä on 13 eh, prosentin reaalikasvu, joka on kyllä ihan todellakin merkittävä. Me valmistelemme nyt uutta 27 jäsenvaltion monivuotista rahoituskehystä ja tässä yhteydessä se, että on tällainen todellinen lisäys ja se on totta. Tällä hetkellä meillä on eh, otsike 4 ja DDF ja tässä on kyllä aivan selkeästi lisäystä. Komissio siinä mielessä asettaa yhteistyön todellakin ykkösiän prioriteetiksi. Ja me ehdotamme sellaista EUta, joka ei ole sisäänpäin käpertynyt, vaan ulospäin suuntautunut. Ja tämä päätös on tietysti tämän talon ja neuvoston tehtävänä, mutta tämä on kuitenkin tärkeä viesti, että komissio ehdottaa ulospäin suuntautunutta EUta. Ja tämä on hyvin tärkeä EUn yhteistyöllekin, sillä tämä tarkoittaa sitä, että EUn tasolla me todellakin toimimme niin kuin on sitouduttu eh, YKssa tähän 0,7 prosentin tavoitteeseen virallisen kehitysavun osalta ja prosenttina BKTstä. Tämä on tärkeä asia, koska suurin osa ulkosuhde budjetista on nyt ja jatkossakin virallista kehitysapua. Ja tämä on hyvä uutinen, että näin on. Ja nyt todellakin on sitouduttu tähän 0,7 prosentin yhteiseen sitoumukseen ja valtiolaisten oma tehtävänsä tämän rinnalla. Jotta tämä toteutuu, tarvitsemme virtaviivaistetun eh, rahoitusvälineet, eli se on tämä eh, lähialueen ja kansainvälisen yhteistyön väline, Yksi syy siihen, miksi tarvitaan tällaista laaja lähestymistapaa, on se, että näin voidaan tukea 2030 eh, agenda täytäntöönpanoa ja kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa. Ja tässä mielessä oli kyllä mielenkiintoista kuulla, mitä Concordista sanottiin, mutta tämä ei nyt ole kuitenkaan johdonmukaista valitettavasti. Siellä Concordin asiakirjassa sanotaan, että me tarvitsemme eh, tällaisen välineen ja sitten tarvitsemme erikseen eh, naapuruusvälineen ja Kuitenkin voidaan sanoa, että kestävän kehitteen tavoitteet koskevat aivan kaikkia alueita ja demokratia on siellä esimerkiksi ihan ydinasiana. Jos meillä on erillinen SDG-väline, niin sitten jos halutaan tukea niiden täytäntöönpanoa, niin kyllä meidän mielestämme on parempi, että on laaja alainen väline eikä kapealainen väline. Ja sitten on tämä virtaviväistämiskysymys, ajatellaan ulkoisia rahoitusvälineitä pitäisi yksinkertaistaa puitteistoa ja vähentää taakkaa kaikilta sekä parlamentilta, neuvostolta, komissiolta, hallinnoinnin osalta ja muuten tällä hetkellä kaikki toiminnot kärsivät siitä, että näitä välineitä on niin valtavasti ja ne ovat niin monimutkaisia. Ja yksinkertaistamista on apua myös kumppanoimaille ja kaikille niille, jotka panevat täytäntöön näitä apuja, mukaan lukien kansalaisjärjestöt. Ja siksi tämä kyllä vaikuttaa myönteisesti näihin maihin ja ihmisiin siellä tarvitsevissa maissa. Jos ajatellaan näiden tämän välinen sisältä mm, käsin asia, niin kyllä pystytään varmistamaan, että jatkossakin toiminta onnistuu. Tämä ei ole siis yksi ainoa väline, eikä se, että on yksi laaja väline, ei tarkoita, että on yhtä ainoa politiikkaa. Euroopan eh, kehityspolitiikka on jatkoskan oma politiikkansa ja tämä uusi konsensus, joka täälläkin on hyväksytty, jossa köyhyydestä pyritään eroon, on jatossakin siinä olemassa, halutaan ennakoitavuutta ja kumppaneiden valvontaa. Kaikki tämä on jatkossakin keskiössä, kun yhteistyötä tehdään. Ja toinen tärkeä seikka on se, että komission ehdotus tuo mukanaan lisää valvontaa ja budjettivaltaa Euroopan parlamentille. Parlamenttina, niin kuin olette pitkään pyytäneet, komissio nyt ehdottaa, että integroidaan EUn budjettiin eh, nämä eurooppalaiset rahastot ja samanaikaisesti pitäisi ottaa mukaan DDFn joustot, eikä vain niin, että on. Eh, ja sitten vielä meillä on tällainen eh, puskuri, jota voidaan käyttää kiireellisten tarpeiden löytämiseen ja me olemme tämän oppineet, että on mahdotonta ennakoida, mitä muuta vuoden kuluttua tapahtuu. Se, että meillä on tällaisia varoja, on asia, joka on opittu siitä, että tällaista tarvitaan. Voi tulla uusia kriisiä tai jotain muuta, mutta jos ajatellaan erilaisia prioriteetteja aloitteita, niin emme pysty aina ennakoimaan, minkälaisia tarpeita tulee esiin. Jos ajatellaan sitten välineiden hallinnointia ja parlamentin roolia, niin tästä on tietysti tarkemmin vielä keskusteltava ja meidän on lähtevä liikkeelle siitä kirjevaihdosta, jota oli strategisen vuoropuolen jälkeen ja ajatuksena oli ottaa sitä oppia seuraavalle rahoituskaudelle. Ei pitää katsoa, miten pystytään parhaiten hallinnointi organisoimaan seuraavalla monivuotisella rahoituskaudella. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että me pystymme paremmin käymään syvällistä vuoropuhelua sen jälkeen, kun komissio kesäkuussa hyväksyy uudet ehdotukset ja tälten myös komission sen Mimitsa, joka tulee huomenna paikalle, pystyy ottamaan poliittiselta kantaa tähän MFF-ehdotukseen. Anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta haluaisin vain tässä kertoa komission pääajatuksista. Kiitos. Kiitos. Minulla on Vänsantille muutama kysymys tämän kuultuani. Voisitteko käydä läpi nämä luvut verrattuna edelliseen MFFään? Itse asiassa saatiin tai toimitettiin nelisivuinen muistio. Ehkä se voitaisiin toimittaa MEPEille, se on komission laatima ja siinä on lukuja Te puhutte kohdennetusta eh, rahoituksen kohdentamisesta, mutta ymmärrän niin, että tämä kohdentaan sillä tavalla, että tulee esimerkiksi Afrikkaa kokonaisuus eikä kehityskokonaisuus. Ja sitten jos Afrikasta puhutaan, niin siinä on myös koko Pohjois-Afrikka mukana, Marokko ja muut. Sitäkö tarkoitamme vai onko tämä sitten naapuruuden alaisuudessa? Minä siis luen läpi tätä ehdotusta. Tässä sanotaan, että laajassa välineessä on eh, kohdennettua Eh, rahoitusta mukaan lukien naapuruusalueet ja Afrikka. Tarkoittaako tämä nyt sitten eh, Saharan eteläpuolista Afrikkaa vai tarkoitanko Afrikalla eh, koko maantieteestä Afrikkaa? Tässä on kaksi ihan eri asiaa kyseessä. Ja sitten DEFCO-kollegoiden kanssa kävimme juuri keskustelua siitä, miten nyt toteutamme sitoumuksia ja punaista valoa näytettiin liittyen vähiten kehittyneisiin maihin ja miten uudessa rahoituskehyksessä varmistetaan se, että todellakin toimitaan paremmin näiden maiden suuntaan. Onko siellä jotain tällaista suoraan sanottua vähiten kehittyneistä maista? Te sanoitte, että suuri osa tästä rahasta on DAC-kelpoista, koska se on virallista kehitysapua. Onko se täällä ehdotuksessa mukana tämä DAC-kelpoisuus? Me emme ole kutsuneet DG Ekoa tänne paikalle puhumaan. En tiedä, ovatko he paikalla. Enkä halua näin yhtäkkiä kysymyksiä esittää, mutta minä ainakin tiedän, mitä sieltä oikein on esitetty. Täällä puhutaan humanitaarisen avun välineistä, mutta ehkä voimme kysyä eh, komissiosilta tänä iltapäivänä, on tänne tulossa paikalla, mutta ei saa unohtaa, että tämä koskee myös ekoa, eikä ainoastaan depkoa. Eli ehkä näihin voisitte vastata ja sitten sitten annan kollegalle taas puheenvuoron, mutta jos saan voisi vastata näihin kysymyksiin, jos muilla kollegoilla on jotain sanottavaa, onko kylläkään mitään lisättävää? No hyvä, ehkä tämän jälkeen tulee lisäkysymyksiä. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Nämä olivat hyvin tärkeitä. En voi kylläkään antaa yksityiskohtaisia täsmällisiä vastauksia tänään, koska meidän on odotettava komission ehdotusta, mutta niin kuin tiedon annossa toinen toukokuuta luonnosteltiin, niin tässä on maantieteellisiä budjetteja koko tämän välineen rakenne koskee näitä kohdennettuja ähm, alueellisia budjetteja. Kyseessä on perinteiden ja innovoinnin yhdistäminen, mutta tähän tarvitaan vielä teksti. Sitten LDCn tilanne ja alhaisen tuo palkkatulon maat ja haavoittuvat maat. Tämä on tärkeä asia ja siihen on puututtava. Sitten tämä DAC-kelpoisuus on tietenkin tärkeä kysymys, jossa, johon on myös puututtava asetusluonnoksessa. Oh yeah. Yhden kysymyksen unohdin. Siis tietoa ei vielä ole, niinkö? En tarkoita, että pitäisi vielä tietää, mutta komissiolla periaatteessa on vastaus tähän, koska tämä on julkaistu tämä ehdotus. Eli toivottavasti siellä tiedetään kyllä, pystytään vastaamaan kysymyksiin. Ja sitten tämä joustoväline, tässä on 20 prosenttia, se on aika paljon rahaa, mitä on jäljellä, mitä ei ole kohdennettu. Eli mm, ehkä parlamentti pitäisi jotenkin olla mukana päättämässä tästä varojen kohdentamista. No joustavuudella voidaan tehdä monenlaisia asioita. Tällä hetkellä tilanne, eh, joka on ollut myös EKRssä, on se, että joka vuosi tiettyä summa jää kohdentamatta ja se voidaan käyttää uusiin prioriteettiin jatkossa. Koko tämä käsite liittyy siihen, kun EKR integroidaan budjettiin. Uskon, että se on demokraattisen valvonnan kautta hyvä asia ja tämän tyyppinen mekanismi siihen tulee. Mikä summa sitten on, se on jää nähtäväksi komission ehdotuksesta ja hallinnointipuoli ja mekaniikka jäi myös nähtäväksi, mutta EKRs voidaan siis käyttää samaa ja menettelyä ja päätöksentekoa kuin muissakin rahastossa. Tässä on eri toimivaltuudet, toimivaltuudet säilyvät, mutta kun puhutaan näistä kohdennetusta varasta, tällä hetkellä EKR on kohdalla sovelletaan samoja sääntöjä ja menettelyjä. Kun meillä on nyt nämä tietyt kohdentut varat, edellyttävät toisen tyyppistä päätöksentekoa. Sehän on jo perussopimuksessa ennakoitu. Tietenkin on nähtävä vielä, mikä on lainsäädäntöehdotuksen pohja. Okei, okay. I don't see colleagues asking. So... Niin, kollegalla ei ole ilmeisesti kysymyksiä. No me saamme nämä uudet ehdotukset ja ehkä sitten kesäkuussa, kun nämä uudet välineet tulevat, niin joihinkin kysymyksiin saadaan vastauksia. Nyt annan puheenvuoron takaisin ehkä Rafaelille ja sitten Katasiinalle. Thanks. I obviously... Kiitos. En tietysti käsitellä yksityiskohtia ulkoisesta ulottuvuudesta, mutta reagoidakseni Karans mikä oli? Jos ymmärsin oikein, niin epäilitte vähän velvollisuuttamme asettaa painopisteeksi ilmasto. Siinä vain voin toistaa sen, minkä presidentti Macron sanoi, kun hän oli Yhdysvalloissa. Ei ole planeetta Btä. Yksi parhaimmista maahanmuuttopolitiikoista on puuttua ilmastonmuutokseen, että ei aiheuteta sitä, että yhä useammalla olisi tarve lähteä muuttamaan. Siinä palaankin ensimmäiseen pointtiin, että täytyy valtavirtaistaa ja tehdä omasta politiikastamme johdonmukaista täällä, jotta voidaan auttaa ulkoisen ulottuvuuden suhteen. Ja toinen näkökohta, komission asia, tämä on tietysti keskustelun alkuvain, mutta kun tunnetaan tausta, ehdotukset eivät ole jäsenvaltioiden käsittelyssä muuttuneet sen kunnianhimoisemmiksi, että en ole niin kovin optimistinen, että saadaan tiukempi tavoitetaso SDGiden toteuttamisesta, erityisesti kun otetaan huomioon se, että komission sisällä ennen kuin ehdotus julkaistiin toinen toukokuuta, niin oli ollut jo luonnostekstiä, jotka olivat kunnianhimoisempia. Eli kestävän kehityksen tavoitteiden osalta oli korvamerkintä niille suunniteltu. En ole edelleenkään niin optimistinen, että ehdotus auttaisi kansalaisia saamaan takaisin luottamuksen seuraavan tulevaisuuteen. Sanoisin vain, että ilmastonmuutos on merkittävä asia pakolaisten osalta, mutta myös konfliktien osalta, jos katsoo Afrikassa liikkuvien ihmisten asema johtuu usein juuri tästä Eli ilmasto ei ole pelkkä ilmasto. Ja sitten, alkaa hyvä. Euh, Voisin aloittaa ranskaksi ilmastosta ensin. Tällä on salissa varmasti kollegoita, jotka osaisivat vastata tähän paremmin kuin minä. Ajatuksena ei ole sanoa ainoastaan, että tarvitaan lisää varoja jälkikäteen sitten, kun vahinko on tapahtunut, vaan myös etukäteen. Eli ennakointi, ennaltaehkäisy on aivan keskeinen niin, että voidaan puuttua näihin haavoittuvuuden ja pakkosiirtymisten perimmäisiin syihin, tai kuten Mäkavan sanoi, myös nämä hallinnointi- ja selkkaus, äh, selkkauskysymykset, niihin on puutettava. Näihin perimmäisiin syihin olisi todella puututtava. Pyritään priorisoimaan lisää ja lisäämään kunnianhimon tasoa ilmastonmuutoksen osalta. Tähän liittyy myös ilmaston erityistavoitteet ja biodiversiteetin suojelu ja myös ilmaston tuomat hyödyt, kuten terveys, terveyden puitteissa. Siitä on tehty aika kiinnostavia Lancetin artikkeleita hiljattain, ja siellä todetaan, että mikäli ei puututa ilmastonmuutoksen seurauksiin, mikäli ei pyritä jarruttamaan ilmastonmuutosta, terveyden alalla 20 vuoden aikana saavutettu edistys tullaan menettämään täysin. Jos halutaan yleinen terveydenhuoltokattavuus ja tilanteen paraminen, on varmistettava, että samanaikaisesti edistetään ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja tämä sama pätee myös aliravitsemukseen. Siihen on turha puuttua, mikäli ei samalla puututa valtamerten tilan parantamisen Tähän liittyy myös kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus budjetin osalta ja on myös varmistettava se, että, että kehitysyhteistyöalalla maataloudessa ei aiheuteta kielteisiä ilmastovaikutuksia tai että ei tuettaisi sellaisia hankkeita, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia. Tämä ilmaston osalta sitten vaihdan Englantiin ja vastaan komissiolle. Kuten sanoin, olemme tietoisia siitä, että kyseessä on hyvin kunnianhimoinen budjetti ja me tunnustamme tämän. Kuitenkin me haluaisimme selkeän vakuutuksen siitä, että talousarviossa todella kohdistetaan varoja korvamerkittynä kehitysyhteistyöhön. Toinen toukokuuta julkaistun paperin pohjalta emme tätä Täsmästi näe. Paljon puhutaan EUn omista eduista, EUn prioriteetteista, eikä tässä ole mitään väärää dikometia Euroopan e, etuna voi olla kolmansien maiden köyhyyden juurminen itse asiassa. Mutta tässä välineessä kohde on paljon laajempia. Kyse on enemmän ulkopolitiikasta kuin kehitysyhteistyöavusta. Tässä on puhuttu todella näistä jännitteistä, joihin ei ole puututtu, ja tämä on meille suuri huolenaihe. Lisäksi täällä on tämä ajatus siitä, että pelkäämme, että kehitysapu ja tehokkuus on periaate heikkenevät, mikäli ne alistetaan muille poliittisille prioriteeteille. mutta oli yksi esimerkki tästä. Viime vuosien aikana olemme nähneet, että muuttoliikeprioriteetti on nyt mennyt kehitysapuprioriteettien ja tehokkuuden yläpuolelle. Sama pätee muun muassa Afrikan Afri- erikois- er-, erityisrahastoon ja, ja joustavuuteen. Kun joustavuutta lisätään ja, kehi- ja keskitytään enemmän maahanmuuttoon, niin on heikennetty tehokkuusperiaatteet, eikä tämä ole ainoastaan Euroopan kansalaisyhteiskuntien kanta, vaan kyllä monet muutkin tahot tämän tunnustavat. Me odotamme komissiolta sitä, että katsottaisiin kuinka varmistetaan se, että annettaisiin lisäpotkua avun tehokkuudelle. Saattaa olla, että EU:ssa nyt katsotaan enemmän ulospäin, mutta samanaikaisesti pidetään mielessä vain oma etu eikä niihin kuulu avun tehokkuus. Me tarvitsemme tässä mielessä lisää kehityspolitiikkaa. Mielestäni kontamme ei ole kuitenkaan ristinriitainen tämän kanssa. Siitä voidaan varmasti keskustella. Me, niin ensin haluaisin sanoa, sanoa että ihmisoikeus ja demokratian väline ja rauha ja vakauden väline, näistä olemme yhtä mieltä Aplon kanssa, siis rauhanrakennusviraston ja ja ihmisoikeuksien demokratian viraston kanssa. Meillä on kaksi laajaa verkostoa, joilla on laajaa tietämystä näistä välineistä ja jotka ovat nyt vetoamassa sen puolesta, että säilytettäisiin nämä erillisenä välineinä johtuen näiden erityisluonteista. Jos meillä on kestävän kehityksen väline, voisimmeko keskustella siitä, pitäisikö nämä välineet ottaa niihin mukaan – jos niiden kuitenkin erityispiirteet säilytetään. Mahdollisesti voisimme lähteä tähän keskusteluun, mutta en nyt halua sen lopputulosta annekoida. Jos halutaan ulkopoliittinen väline, on, niin väline, johon liittyy use, hyvin laajasti eri, eri näkökohtia kuin kahden välisestä yhteistyöstäkin, niin pelkäämme sitä, että esimerkiksi mikä, mikäli olisi lähtevä, lähdettävä suojelemaan ihmisoikeuspuolustajia ja kansallisyhteiskuntaa. Ja samaan aikaan neuvotellaan toisen tyyppisistä prioriteetteista, jotka saattavat olla tärkeämpiä kahdenvälisissä suhteissa, niin aikooko EU edelleen antaa yhtä tärkeän painoarvon näille muille tärkeille näkökohdille? Tämä on juuri se kohta, missä en, emme ole täysin vakuuttuneita siitä, että, että annetut takeet ovat riittävät. Charles, I have just one more? Niin. Charles, mutta Siis vielä yksi puheenvuoro. Niin toivottavasti nyt ei tule väärinkäsityksiä siitä, mitä ajattelin ilmastonmuutoksen torjumista. Tämä ongelma, josta nyt puhutaan ja on pitkään puhuttu, on, että jäsenvaltiot sitoutuvat tiettyyn rahoitukseen, mutta tätä ei kuitenkaan toteuteta. Ja myös COP21 puitteissa näin tehdään. Eli luvataan valtavia määriä kehitysmaille, jotta voidaan korvata menneisyyden virheet, mutta ei kuitenkaan sitten toteutu näitä sitoumuksia niin kuin niistä ilmoitetaan kansallisissa kokouksissa. Tämä koskee sekä ilmastonmuutosta että rahoitusta. Ja tämän lisäksi sitten allekirjoitetaan kestävän kehityksen tavoitteet, mutta ei kuitenkaan ole olemassa mitään metodia, millä osoitettaisiin, millä tavalla nämä ongelmat on tarkoitus ratkaista. Ei ole minkäänlaista metodia eikä ole minkäänlaista aikataulua liittyen siihen, mitä halutaan tehdä 2030 mennessä. Ja tämä Stern raportti ikään kuin sitä ei koskaan edes kirjoitettu. Ja siinä kuitenkin sanotaan, että kaikkien pitää kantaa oma vastuunsa ja investoida ilmastonmuutoksen torjuntaan. Niin tässä kaikki vain katsovat komission suuntaan ja siellä on ainoastaan eh, kehitysyhteistyövaroja, noin 20 prosenttia kehitysyhteistyöhön. Mutta entäs nämä sitoumukset, jäsenvaltioiden, eh, jäsenvaltioille esityt pyynnöt? Jäsenvaltiot eivät toteuta omia sitoumuksia, mutta sitten ne tulevat tekemään komission kanssa päätöksiä siitä, mitä rahoja annetaan mihinkin tarkoitukseen. Tätä ei voi hyväksyä ja siksi minä itse asiassa todellakin pelkään, että tämä rahamäärä, joka on EUn käytössä, niin voi käydä niin, että nämä rahat käytetään vain menneisyyden virheiden korjaamiseen, eikä kuitenkaan pystytä sitten miettimään tulevaisuutta ollenkaan. Eli ei tämä koske ainoastaan ilmastonmuutoksen torjumisen rahoitusta, on myös muitakin otsakeita, joita pitäisi selkeästi eh, korottaa meidän budjetissamme. Emme pysty kaikkia ongelmia ratkaisemaan Euroopan unionin budjetilla. Sehän kattaa vain hyvin pienen osan kaikesta siitä julkista kehitysavusta, mitä EU:ssa on kaiken kaikkiaan annettavana. Ja tämä on yksi EUn suurista haasteista, että 27 maana pystytään jatkossakin, kuten ennenkin, olemaan eh, ensimmäisten sijalla ilmaston muutoksen torjumissa ja terveysasioiden edistämisessä kehitysmaissa. Niin, Vänsaan, meillä olisi vielä yksi kysymys. Siis komissiolle tämä kysymys. Me olimme Ugandassa viime viikolla ja saimme nähdä, että yksi kysymys siellä on tämän Nexuksen jatkumon rahoittaminen, kuten tiedätte. Tuleeko teillä olemaan tähän yritysrahastoja tätä varten? Kyseessä on pitkäaikaisten pakolaishankkeiden rahoittaminen Ugandan tyyppisissä maissa ja varmasti muuallakin on samantyyppinen tilanne. En tiedä, miten käytännössä aiotte hallinnoida näitä uusia hankkeita tällä hetkellä EKR on, sillä on ohjelma maita varten usealle vuodelle. Ja jotka olemme perustaneet siitä syystä, että tarpeeksi joustoa. No kysymys on, aiotteko tätä jatkumoa rahoittaa? Pystytäänkö näin pitkäaikaisella pitkäaikaisesti vastaamaan pakolaistilanteisiin, kriisitilanteisiin, että otetaan sinne kehityshankkeita mukaan. Lukandassa tähän törmättiin ihan koko ajan, että ekotyyppiset hankkeet saavat vain yhdelle vuodelle rahaa. Ja hallitukset, jos niillä on yksi ohjelma Afrikan maata varten, niin sitten halutaan tätä kumppanimaata kehittää, eikä haluta välttämättä sitten rajaseutuja eh, rahoittaa, koska ne ovat muiden maiden rajoja ja vaikka siellä on erilaisia konflikteja. Eli oletteko ajatelleet eh, sitä, mitä tästä käy, kun nämä yhdistetään? Jos meillä on erillisiä eh, hankkeita, niin asia pystytään hoitamaan niitä tavalla. Eli meneekö kaikki tämän yhden maakumppanuuden alaisuuteen? Onko tätä mietitty? Questions. Um... Kiitos näistä kysymyksistä puheenjohtaja. Lähestymistapana on, että DDFn parhaita käytäntöjä toteuttaa. EDDF on paras kumppanuusesimerkki. Eli nämä tärkeimmät piirteet pitäisi tulevissa välineissä säilyttää. No sitten meillä Nexukset. Yhdessä laajemmassa tulevassa välineessä on, se, että se olisi laajempi, että olisi tietty osuus, jotta saadaan yhteys humanitaarisen ja kehityksen välillä aikaan. Niin kutsuttu resilience building, kestävyyden rakentaminen, mutta ettei ole tätä vajetta niiden välillä, kun tästä on puhuttu pitkän aikaa. Mutta miten sitten toimeenpano se voisi olla innovointiosatekijä, että todellakin puututaan tähän tällaiseen neksukseen, joka on ollut vaikea kohdata. Yleisemmin ottaen pidämme oikein hyvänä, että keskustelu jatkuu. Se tietysti täytyy tehdä asetusehdotuksen perusteella, koska puhutaan lakitekstistä, joka pitää hyväksyä. Ja siitä kaksi asiaa aikeena on, että väline, välineillä, välineessä olisi myös naapurusto. Ja nyt jo EUn ohjelmat naapurustossa ovat ODAta suurelta osin. Ristiriitaista ei ole. Naapuruspolitiikalla on tietysti omat tavoitteensa ja erityispiirteensä, mutta ODAta se on, eli ristiriitaa ei ole, ja SDGt pätevät näihin maihin hyvin. Eli todellakin 2030 SDT, kun hyväksytään, niin siinä on sitten mahdollisuus, että olisi todellakin tähän sopiva väline. Jos nykyistä välineessä jatketaan, niin sitten EU ei pysty saamaan tuloksia tässä uudessa politiikkakehyksessä. Pelkäänpä kiitos. What, what we're seeing... Niin, tässähän käy niin. Olemme kuulleet sieltä kentältä työntekijöiltä, että Ekolle annetaan saman verran kuin edessä vuonna. sitten polveissa, vuoden polveissa sanotaan, että hei, täällä onkin lisää rahaa, mutta sitten muutamassa kuukaudessa pitää käyttää. Eli tarvitaan monivuotista humanitaista rahoitusta ja tiedän, että Ekon väkekomissiosta tulee iltapäivällä, mutta kaikki ovat tästä puhuneet, että ja nyt sitten on mahdollisuus jotain tehdä, eikä pidä toistaa uusissa ohjelmissa vanhoja ongelmia, että pitää koko ajan etsiä jotain uusia varoja ja mm, mahdollisuuksia ratkaista ongelmia. No niin, tämä on keskustelun alkoa vasta. Kuten että tässä on paljon avoina olevia kysymyksiä. Olisi hyvä, jos tässä voitaisiin vastata tähän Afrikka-asiaan. Puhutaanko yhdestä yhdestä Afrikasta? Mitä tarvitaan naapurusalueella? Mitä tarvitaan Afrikalla? Mitä ovat nämä maantieteelliset paketit? Ja kesäkuun mennessä kyllä nämä vastaukset pitäisi teiltä saada, teidän hierarkian joltain portalta. Haluaisin kiittää vieras puhujaa. Jatkossakin teemme kansallisjärjestöjen kanssa. Ja kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle. Kiitän myös komissiota. Ja aplodit. Okay, colleagues. Our guest speakers on Sudan. Ja Sudanin vieraspuhujat tulevat paremmin kuluttua, oli kaksi-kolme minuuttia tässä odottelemme ja tapaamme sitten vartijavaille. He ovat siis jo melkein paikalla, juuri tulossa parlamentti sisälle.

Okay, colleagues, our guest speakers have a... Hyvät puhujat, anteeksi hyvät kollegat, puhet ovat nyt paikalla. Jos teillä on siellä jotain kahden keskistä, niin menkääpä tuonne ulkopuolelle keskustelemaan. Kiitos ja näin pääsemme kohtaan yhdeksän. Esityslistalla meillä on täällä vieras puhujat, jotka jumittuivat neuvostoon sinne. Neuvostorakennuksen oli vaikea päästä sisälle ja siksi tapaaminen niin siellä viivästyisi, mutta nyt he ovat täällä paikalla ja nyt puhutaan Sudanin humanitaarisesta jatkumasta. Siellä tilanne on hyvin vakava. En käy sitä läpi, koska vieraspuhujat käyvät sen läpi. Haluaisin vain sanoa, että EU on yksi tärkeimpiä humanitaarisen avun antajia Sudanissa. Ja me olemme juuri puhuneet seuraavasta eh, MFFstä ja jatkumo-ongelmasta ja me tapasimme toimistossamme ja puhumme pitkäaikaisen humanitaarisen avun ongelmista. Minä kävin juuri Ugandassa ja kuulin kollegoilta, että siellä koko aika menee siihen, että tehdään sopimuksia sopimuksien perään sen sijaan, että todella tehtäisiin töitä kentällä, koska aina saadaan vain yhdelle vuodelle rahaa. Ja minä juuri kysyin komissiolta, voitaisiinko tähän uudessa eh, rahoituskehyksessä puuttua. Meillä on myös sitten iltapäivällä tapaaminen komission kanssa, eli voitte ihan vapaasti puhua, jos haluatte siitä, miten e, uusi ohjelma pitäisi järjestää. Te kyseessä on siis tämän alueen prioriteettimaa. Me olimme Ugandassa viime viikolla ja näimme Etelä-Sudanin kriisin ja tiedämme, että nämä asiat liittyvät toisiinsa ja että aseistetut ryhmät e, saavat aseita eri e, ryhmittymiltä ja siksi Sudanissakin tarvitaan vakautta. Meillä on täällä Matthew Hallingworth, joka on maailman ruokaohjelmasta ja meillä on Ruth Mukwana, joka on Sudanin eh, Okkan eh, toimiston varajohtaja ja molemmat heistä käyttävät täällä puheenvuoron. Eli annetaan seitsemän minuuttia esimerkiksi kullekin, vaikka viisi minuuttia kullekin pitää varmistaa, että ehdimme äänestämään 12.15, kun tänne tulisi ihmisiä paikalle ja tämä häiritsee puhujia. Eli olkaa hyvä, herra Hollingworth. Thank you to all uh, uh, who have welcomed us today. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä kutsusta tulla puhumaan tästä erittäin vaikeasta tilanteesta Sudanissa tänä päivänä. Kuten tiedätte, 15 vuoden ajan tai enemmänkin Sudanissa on kärsitty akuutista kriisistä johtuen Sudanin sisäisistä selkkauksista sudanilaisten välillä. Sen jälkeen kun Etelä eh, irtautui vuonna 2011, pikkuhiljaa taloudellinen tilanne on rappeutunut, kun kun Sudan irtautui Etelä-Sudanista, kun koko velan eh, molempien maiden velka siis otettiin sinne puolelle ja viimeisen viiden vuoden aikana tämä tilanteen heikentyminen on eh, kärjistynyt niin, että tänään, tämän vuoden alussa on ollut hyvin kriittinen valuutta vaje Sudanin varannoista on joutu, ei, ei ole voitu maksamaan tuot, tuonnista eikä ole voitu maksaa tukia tärkeimmistä elintarvikkeista ja polttoaineista. Ja todella tilanne on alkanut romahtaa vuoden alussa. Muun muassa leivän hinta on kaksinkertaistunut ja pikkuhiljaa per, peruselintarvikkeiden hinta on jopa nelinkertaistunut Sudanissa ja hiljattain, kun ei ole voittu mm, pit, huoltaa jalust, jalostamia, öljyjalostamia, niin on tullut myös valtava polttoainepula. Ei, polttoainetta ei, rekkoja ei, rekkoja ei, ruokaliike eikä mikään liiku, eikä mikään muukaan tavara maassa liiku. Inflaatio on nyt 55 prosentin huitelimilla ja vielä nousussa. Perinteisesti me ja YKM maailman yhteisö on tukenut Euroopan unionistakin käsin eli nämä selkkauksen takia siirtymään joutuneet ja pakolaiset, jotka ovat tulleet Sudanin ja Sudanissa on 1,2 miljoonaa taakkaa pakolaista, heistä 800 000 tulee Etelä-Sudanista sen selkauksen takia. Näitä on perinteisesti tuettu nyt 98-99 prosenttia näistä ihmistä eivät voi kattaa päivittäisiä elintarviketarpeitaan eikä terveys, koulutus ja muita tällaisia perustarpeita myöskään. Täysin perustarpeet jäävät siis tyydyttämättä. Nyt olemme surullisesti nähneet myös sen, että monet siirtymään joutuneista ovat nyt palaamassa omille mailleen ja hekin ovat jäämässä tilanteeseen, että he ovat niin eh, haavoittuvia, että he tarvitsevat eh, elintarvikeapua ja muun tyyppistä tukea. Ja nyt ensimmäistä kertaa on nähty, että on ne ihmisiä, joihin ei ole konflikti vaikuttanut, eikä myöskään alueellinen epävarmuus, vaan kyseessä on ihmiset, jotka asuvat omassa kodissaan, tiloillaan ja te- tekevät työtä, mutta eivät pysty kattamaan tarpeitaan talouskriisin ja polttoainekriisin takia. Ei ole pääsyä näihin. Ei ole, joko ne ovat liian kalliita tai sitten ei tavarat ole ollenkaan edes saatavilla. Tilanne vain pahenee koko ajan maassa. Meillä on tästä vakavia huolia. Sudanilla on seitsemän naapurimaata ja ne ovat kaikki tietyllä tavalla tietyssä määrin haavoittuvia. Sudanissa on 42 miljoonan väestö ja nämä seitsemän naapuria, naapurimaata puhutaan 230 miljoonasta ihmisestä, jotka ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Yksi vakautuva valtio tällä alueella on epävakautumassa ja ollaan menossa kohti pistettä, jossa se romahtaa ja se saattaa tarkoittaa sitä, että vielä monet muut ihmiset joutuvat lähtemään liikkeelle ja joutuvat siirtymään muualle johtuen siitä, että tilanne on niin epävakaa. UNAMID, YK ja Afrikan unionin yhteinen missio Darfurissa on vetäytymässä ja kahden vuoden aikana. Näin kävi joistakin myönteistä syistä johtuen tulitauko on pitänyt kutinsa ja on ollut enemmän rauhaa viimeisten vuosien aikana kuin viimeisen 15 vuoden aikana ja näin tehtiin päätös siitä, että UNAMID vetäytyy nopeammin nykytilanteessa, ottaen huomioon talous- ja polttoainekriisi. Näin ei olisi voinut käydä pahempaan aikaan. UNAMIDin kautta vedetään pois Darfurin rauhanturvajat ja voi olla, että aivan väistämättä maan länsiosissa konflikti syttyy uudelleen. Ja tämä ei todellakaan ole mikään iloinen asia eikä myöten asia kontekstina, jos Sudan on vaikea maa. Siellä on edelleen ICC-ongelmaa presidentti Vasirin kanssa. Meillä on edelleen Sudan, joka, jossa on y- y- Yhdysvaltojen terrorismia ja, ja velka on valtavalla tasolla ja vielä pitäisi allekirjoittaa kotona sopimuskin. Tämä tarkoittaa, että tyypilliset kehityksen rahoitusmuodot, kuten lainat ja muut, eivät tule maahan, eivätkä voi tulla, kun katsotaan, miten järjestelmän yleensä pitäisi toimia. Humanitaariset eh, no, dollarit, eurot ja punnat on veneet venytetty hyödyttämään mahdollisimman monia tarkoituksia, mutta eivät ne voi korvata niitä dollareita, joilla pitäisi rakentaa rauhaa ja kehittää maata. Kyllä tässä on paljon suurimpia ongelmia ja ne ongelmat vain kasvavat. Menestystä on tapahtunut siinä, että Euroopan neuvosto on nimittänyt Sudanin humanitaarisen kehityksen mm, pilottimaaksi ja on menestytty siinä, kuinka voitaisiin edistää näillä kolmella Nexus-alueella humanitaarinen kehitys ja rauhanrakennus osa-alueilla on siis päästy eteenpäin ja on siirrytty suunnitteluvaiheeseen, jossa hyödynnetään teidän maiden näkemyksiä, että voimme parantaa suunnitelmia, koska jos lahjoittajat ja täytänpanojat eivät tee yhteistyötä, niin sitten toteutus heikkenee. Meillä on parannuksia myös siinä, että hallitus on tullut mukaan niin, että hallitus on vastuussa siitä, mitä sen voi lupaa ihmisille ja toimii koordinaatiossa meidän kanssamme. Jonkin verran olemme päässeet eteenpäin tällä alalla. Mutta kuten puheenjohtaja sanoi, emme ole kuitenkaan nähneet tällaista monivuotista rahoitusta, jota tarvittaisiin, jos, jotta hanket onnistuisivat paremmin. Mitä joustavaa rahoitusta ei ole tullut, jotta voitaisiin käyttää varoja näihin neksusalueisiin, kuten humanitaarinen eh, kehitys ja rauhanrakennusosiot. Tällä hetkellä on 7,1 miljoonaa henkeä Sudanissa, jotka tarvitsevat humanitaarista apua 42 miljoonasta. Aika vaikea on edes yrittää arvioida, kuinka monet ihmiset todella tarvitsisivat eh, kehitysapua, mutta varoja ei ole käytettävissä humanitaarisessa budjetissa meillä on 1,4 miljoonaa dollaria tarvetta ja vain neljäsosa on saatu katettua. Todella massiivisesti on varatarpeita, epävakaus on lisääntymissä poliittisilla asioilla on vaikutuksia ihmisten jokapäiväisen elämään ja e- e- elinkeinojen harjoittamiseen. Kyllä alue on hyvin hyvin haavoittuva ja se saattaa todella kärsiä, mikäli sudan romahtaa. Tähän päätän puheen. Ähm, ja sitten Roa mukana, puhutteko te? Ette. No niin, ennen kuin annan puheenvuoron möbeille, niin te olette käyneet ministereiden neuvoston luona. Mitä pyydätte EUlta? One, let's walk the talk on the humanitarian development. Niin, jos ajatellaan humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön jatkumoa pitää varmistaa, että tulee olemaan käytössä monivuotista, joustavaa EUn rahoitusta. On mietittävä sitä, miten voidaan löytää tapoja näiden eh, tämän käsikirjan ulkopuolelta jolla voidaan varmistaa se, että Sudanista ei mene vakaus sillä tavalla, että 230 miljoonaa ihmistä joutuu ehkä etsimään turvaa ja elinkeinoista ja muualta. Niin, tänä aamuna puhuimme lyhyesti Kongon demokraattista tasavallasta ja sen romahtamisvaarasta. Ja me olimme Ugandassa ja siellä psykologisesti ollaan valmistautumassa siihen, että Kongosta tosi paljon pakolaisia. Ja jos meillä on sitten vielä, no siinä on valtava määrä etelä-sudanlaisia, jotka ovat eh, joutuneet siirtymään myös Ugandan suuntaan ja Sudanin suuntaan, niin jos tällaista on tulossa, niin tämä on ikään kuin koe siitä, miten pystymme vastaamaan näihin kriisin ehkäisyihin. 1,4 miljoonako teillä on, näinkö sanoitte? For humanitarian niin 1,4 miljardia vaaditaan Sudaniin humanitaarisen avun käyttöön, mutta siitä on vain neljäsosa katettu. Niin, ja Kienki on ensimmäinen, joka pyytää täällä puheenvuoroa Cecil. Grazie Linda. E, eh, Kiitoksia Linda. Pahoittelen, jos tämä kysymys on ehkä jo tehty, koska tuli vähän myöhässä. Haluaisin ymmärtää, oletteko käsitelleet sitä hätätilannetta? tilannetta, joka tällä hetkellä on päällä Nigerissä. Ja kyseessä ovat sudanilaiset. Suurin osa heistä on jäänyt jumiin Libyaan, eli Sudanista. He ovat äh, matkanneet Nigeriin. En tiedä, oletteko tätä käsitelleet. Tällä hetkellä Niger pyytää erityistä huomiota koskien Nigerissä äh, olevia sudanilaisia. Are there any other questions? Onko muita kysymyksiä? No ehkä tämä nyt. Eli Nigeristä. And clearly the whole of the... Selkeästikin koko Sahelin alue on ongelmissa. Ja kun ihmiset liikkuvat Saharan eteläpuolisessa Amerika, Afrikassa pyrkivät pohjoiseen. Se on merkittävä asia. Susan on, Sudan on portti Libyaan, portti Eurooppaan – ja kun sudanilaiset ovat siirtyneet, etsineet turvaa Sudanin ulkopuolelta, 1,2 miljoonaa pakolasta Sudanin sisällä, Etiopiasta, Eritreasta, Keski-Afrikan takavallasta, Chadista, pääasiassa Etelä-Sudanista. Mutta kasvava määrä syyrialaisia myös tulevat Sudaniin. Sudan avaa rajansa pakolaisille – mahdollistaa sen, että pakolaiset voivat tehdä työtä ja liikkua vapaasti, mutta, ei, mutta talous on vaikeuksissa, eivät voi tehdä työtä ja tilanne on yhä kiperämpi ja sitten avun määrä rahoituskysymysten vuoksi vähenee. He eivät ehkä pärjää kovin pitkään enää. Niin kysyisin vielä öljystä, koska sen tunnettiin maana, jossa oli öljyvaroja ja se sai siitä varansa. Tiedän, että Etelä-Sudanissa on paljon öljyä. Ehkä voisitte tästä vielä kertoa jotain. Eikö ole aika paljon kiinalaisia yhteyksiä jossain vaiheessa Sidanissa? Vai olenko muistanko minä tämän oikein, Kööpenhaminassa 2009 sudanilaiset olivat tuolloin ykkös siellä Afrikassa ja tehtiin läheistä yhteistyötä eh, Kiinan kanssa ja eh, tehtiin mahdottomaksi edistyminen ilmastoasioissa. Eli mitä Kiinan intressille on tapahtunut sudensa, mitä on tapahtunut öljylle ja minkälaista yhteistyötä on hallituksen kanssa, Bashirin kanssa. Tästä puhuitte ohimennen, mutta hänen on mentävä kansalliseen tuomioistuimeen, miten mahdollista on maassa toimia, jos siellä ei ole hallituksen kanssa yhteistyön mahdollisuuksia. Sillä varmasti heidän näkökulmastaan kansainvälinen yhteisö ajoi Etelä-Sudanin itsenäistymistä, koska ajattelin, että tämä voisi ratkaista alueen ongelmia, mutta se ei ole ratkaissut yhtään mitään. Eli mitä mieltä Sudanin hallitus tästä on? Questions there. Uh, monia hyviä kysymyksiä. Niin on ensinnäkin suuri määrä on todellakin Etelä-Sudanista resursseissa ja kun se kukoisti kahden maan eroon asti, niin paljon Etelä-Sudanista tuli tuota öljyä, vietiin sitten tarpeiden tyydyttämiseen. Tämä putket ovat sitten, äh, siellä liikenne olla lakannut. Ei tule tuloja Etelä-Sudanista Sudaniin. Ja se lisää tulojen pulaa maassa. Kiinan investoinnit Sudaniin useimmat ovat keskittyneet kaivostoimintaan. Kultaakin siellä on ja öljyä. Ne vähenevät, koska rahaa ei ole. Ja maa on konkurssissa. Maassa ei ole rahaa Maailmanpankilta, IMFltä ja heidän mukaansa ei ole kovaa valuuttaa jäljellä. Ehkä outoa, mutta mahdollisuuksia on, kun epätoivon aikoina, ehkäpä ei oikeasta syistä, mutta kun otetaan huomioon nämä tilanne, niin hallitus on yhteistyöhalukkaampi, epätoivoinen. Ja jos ne nyt haluavat olla kumppanilännelle ja muun maailman kanssa, niin äh, tämän pienen ystäväjoukon ulkopuolelta, johon se on tyypillisesti tukeutunut, niin jotta se voisi niin tehdä, niin täytyy tunnustaa se, että täytyy tehdä yhteistyötä ja hyväksyä joitakin ehtoja, joita heille esitämme. Jotta yhteistyötä tehdään, olemme tehneet paljon työtä komission edustuston kanssa Sudanissa – kuten myös UK kansainvälisen kehityksen osaston kanssa ja joitakin muita lahjoittajaosapuolia ja maailmanpankki, jotta ollaan voitu saada aikaan sopitusrahaston periaatteessa, että voidaan kattaa heidän tarpeensa, mikä sitten mahdollistaisi tarpeiden kattamisen, kun he aloittavat toimeenpano joitakin hyvin vaikeita taloudellisia uudistuksia, rakenneuudistuksia erityisesti tukiin liittyen. 3-4 miljardia dollaria on sen arvo, tai ainakin pitäisi olla. Ja sen käyttöön saaminen, jos varat siihen saadaan, tarkoittaisi, että hallituksen täytyy nyt sitten pitää kiinni hyvin tiukista ehdoista. Ihmisoikeuksissa, hallinnoinnissa, demokratisoinnissa, oikeusvaltiossa, niin edelleen. Uskonnolliset vapaudet, pitkä luettelo ehtoja. He avoimesti keskustelevat niistä nyt meidän kanssamme, koska he tunnustavat, että heidän täytyy sen tilanteen vuoksi, jossa ovat epätoivon taso, nyt avaa ovia, jotka EV-mallat olivat kiinni. Cecil Kienke saa taas puheenvuoron. Onko DG Eko paikalla Sudania koskien, niin Kienken jälkeen saatte puhua. Olkaa hyvä, Cecil. Grazie. Kiitoksia. Pahoittelen, en saanut täsmällistä vastausta kysymykseen. Ehkä se Eh, johtuu siitä, että kysymys ei ollut tyhjentävä. Puhuin tässä sudanilaisten hätätilanteesta Nigerissä. Nigerissä on tällainen uudelleensijoittamisohjelma ja sinne siirretään myös muita henkilöitä. Sudanilaiset on suljettu pois tästä ohjelmasta. Niger on pyytänyt nyt erityishuomiota tähän, koska nämä henkilöt, jotka eivät ole mukana näissä ohjelmissa, heidät palautetaan väli, saman tien omaan maahansa. Haluaisin nyt ymmärtää tämän tilanteen. Onko olemassa sudanlaisia varten ohjelmaa? Koska heitä on paljon, mutta heitä ei ole otettu mihinkään ohjelmaan mukaan äh, Nigerissä. I don't know if you know about what's happening in Niger. Yeah. Niin, niin, mitä siellä Nigerissä tapahtuu? I can't comment on what's, what the, the, the operations in... En pysty sanomaan Nigerin operaatiosta mitään. Jos ajatellaan erityisiä että erityisesti sudanlaisia pakolaisia siellä kartumista käsin, missä minä toimin, ei tätä hallinnoida. Voin sanoa, että muut sudanlaiset pakolaiset muissa naapurimaissa, kuten Chadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa, palaavat Sudaniin siksi, että tilanne näissä kahdessa maassa on todella hankala ja siksi heidän parempi palata Darfurin kuin jäädä esimerkiksi Keski-Afrikan tasavaltaan, mutta suoraan sanoen en tunne Nigerin tilannetta. Kiitos ja pääosasto Ekko. Mihaila Supancik, Eiku hetkinen, kuka siellä on? Eiku Julian Desmet ja Gal Miseri. Voisitko ehkä esittäytyä ensin valiokunnan? Katson väärä nimiä. From, from DG Echo, um, I'm covering... Olen Julian Despet DG Ekosta. Olen sekä Sudanista että Etelä-Suunnasta vastuussa ja haluaisin sanoa, että DG Ekon näkökulmasta olemme samaa mieltä siitä, että tilanne on todella vaikea, niin kuin teille on tänään kerrottu. Talouden tilanne huononee nopeasti ja se on jo humanitaarisesti eh, vaikuttanut eh, todella kielteisesti. Meillä on nyt 1,6 miljoonaa ihmistä lisää, jotka kaipaavat humanitaarista apua, eli kaiken kaikkiaan nyt 7 miljoonaa vuonna 2018 ja lisää kustannukset YK arvion mukaan on 500 miljoonaa euroa ja te jo kuulitte, että rajo, rahoja on tähän asti tänä vuonna saatu vain rajallisesti. Mitä tulee YK eri aloitteisiin, jotta voitaisiin vahvistaa humanitaarisen kehityksen jatkumoa, niin meidän mielestämme on hyvä, että nämä aloitteet on tehty ja meistä on hyvä, että pääsimme mukaan määritelmän tekemiseen ja myös konkreettiseen työhön siihen liittyen. Ja kuten ehkä tiedätte, myös EUn osalta Sudan on pilottimaa maa tämän humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön jatkumon osalta ja tähän suuntaan on tehty konkreettisia aloitteita. Mutta kuten teille selitettiin, tässä on erilaisia vaikeuksia, siksi on vaikea saada aikaiseksi kunnianhimoista ohjelmaa nimenomaan rahoituksen osalta. Sudan ei ole ratifioinut kotonon sopimusta ja Siksi ohjelmointirahoitus, mikä siellä on tarjolla, on hyvin rajoitettua. Jos ajatellaan sitten humanitaarista osuutta, meillä on noin miljardi euroa per vuosi koko maailmaa varten, ja se pitää sitten jakaa kaikkien maailman kriisipesäkkeiden kesken. Ja tähän voidaan saada lisää rahoitusta hätärahastoista tai varannoista tai voidaan tehdä siirtoja EKR-rahastosta. Eli resurssit ovat rajallisia. Teemme parhaamme vastataksemme uusiin tarpeisiin, mutta on myönnettävä, että meillä on vain rajallisesti varoja. Eli konkreettisesti 2017 saimme 40 6 miljoonaa humanitaariseen apuun käyttöön Sudanissa. Tämä onnistui siksi, että tehtiin merkittävä rahoitussiirto EKR-rahastosta ja koska otettiin käyttöön EUn budjetin reservivaroja. Ja tänä vuonna meillä on alun perin varattu 23 miljoonaa. Ja sitten pitää katsoa, voidaanko, voidaanko sitä lisätä niin, että voidaan vastata näihin uusiinkin tarpeisiin. Teillä on tietysti puhuttu paljon laajemmasta asiasta. Tämä on monen miljardin hanke. Ekko voi ainoastaan vastata humanitaarisiin tarpeisiin, mutta teille on puhuttu enemmän tästä makrotaloudesta ongelmasta, johon tarvitaan paljon enemmän Eli tässä pähkinän kuorossa kaikki se, mitä halusin sanoa. Olemme käyneet keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa konkreettista toimintasuunnitelmasta, joka koskee jatkumon täytäntöönpanoa ja siitä on puhuttu jo huhtikuussa. Ja seuraavan kuukausien aikana pitäisi olla myös ohjelmointi, hankkeita, eli konkreettisia toimia, jotka on tarkoitus panna täytäntöön, mutta kuitenkin niihin on varattu mm, suhteellisesti aika vähän rahaa siksi, että kotonu ei Sudanin osalta ole voimassa. Tämä on hyvä esimerkki minkälainen ongelma on, kun ei ole monivuotista rahoitusta. Tämä tarkoittaa kentällä sitä, että saadaan pieni määrä rahaa alkuvuodesta ja sitten ehkä tulee lisää rahasta. Sen pitää ohjelmoida, sen pitää käyttää tehokkaasti, mutta ei pysty kuitenkaan pitkän aikavälin suunnitelmia tekemään. Ei voi kesäkuussa alkaa miettiä sitten eh, eteenpäin muutama, muutama kuukautta. Ei voi aloittaa ohjelmia. Pyst- aina mitä pystyy tekemään on, on kriisiavun antaminen. Ugandassa puhuttiin siitä, että maksetaan veden toimituksesta sen sijaan, että siellä käytettäisiin kaivoja. Eli tällaisia käytännön ongelmia tästä aiheutuu kentällä. Eli kyseessä ei ole siis teidän työnne sinänsä, vaan tämä rahoitus metodi. Eli seuraavaksi puhumme sitten tästä rahoituksesta. Ehkä teillä on vielä loppukommentti, mutta Collingworth, mutta vartija yli pitää aloittaa äänestys. Your words, if you wouldn't mind. Teidän sanoja käyttäisin, jos sopii, on mahdollisuus estää paljon laajempi humanitaarinen kriisi. Ja voin taata teille, että jopa minä tai joku muu istuu täällä kuvailemassa tulevaisuudessa sitä, jos emme toimi nyt koska tällaiset rakenteelliset taloudelliset murtumiset, jotka tuovat vakautta niin suuren maahan kuin sudan, voivat päätyä vain yhdellä tavalla, ellei saada aikaan sinne voimavaroja sen pysäyttämiseksi. Ja velkään, että tulee tilanne, jossa kun ei ole polttoainetta ja rahaa, niin on miljoonia ja miljoonia tonnia ruukapuutetta. Kun syyskuussa pitäisi tulla sato, tämän jälkeen. Sitten on paljon suurempi kriisi käsillä. Ja tässä ulkosuhde palvelun kanssa pitää tehdä yhteisajattelutyötä, pitää ajatella humanitaisia ongelmia ja muuta. Tarvitaan todellakin ei ainoastaan yhteisiä ohjelmia, vaan yhteistä ajattelua, ajattelutyötä. Kun maista puhutaan, niin kannattaa ottaa kartta esille ja katsoa, mitä maita siellä ympärillä on. Niin tässä on seitsemän naapurimaata, kaikki ovat maita, joiden asema on haavoittuvainen ja jos ajattelen pitkään aikavälin kehitysongelmia, niin kyllä tämä pitää huomioida. Minä haluaisin todella nyt kiittää teitä ja meille tulee myös komission jäsen tänne iltapäivällä puhumaan, eli hänen kanssaan voidaan näistä asioista puhua. Nämä ovat asioita, jotka koskevat erinäisiä maita. Toivottavasti tähän saadaan jonkinlaista muutosta aikaan. Kiitos. Okay, colleagues, we're going to vote now. Niin, kollegat, nyt aiomme äänestää. Saadaan se aikataulun mukaisesti tehtyä. Eli siirrymme, hyvät kollegat, siirrymme kohtaan 10. EUn ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Lausunto AFET-valiokunnalle valmistelija herra Väyrynen. Herra Väyrynen, Paavo, haluatteko puheenvuoron? Thank you, Linda. Just a few Kiitos Linda, vain muutaman sanan haluaisin kiittää kollegoja tästä näistä hyvistä tarkistuksista valitettavasti ei pystytty niiden pohjalta kompromisseja laatimaan. Eli siksi meillä on erillisäänestyksiä. Ainoastaan minä olen voinut tukea suurinta osaa näistä tarkistuksista. Monet niistä on jo avetin luonnoksessa katettu ja joistain syystä en kaikkia niitä voi tukea, mutta suurin osa niistä on erinomaisia, eli voimme aloittaa äänestyksen. Niitä voidaan äänestää. Tehdään testaus Toimiiko kaikki? Voitteko painaa nappeja? Äänestys alkaa. Nyt se alkaa. Päättyy. Ja toimii. Hyvä. Äänestys toimii. Hyvä. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää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 14 puolesta, ei anteeksi, raukeaa 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Varmistetaan 18 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty.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 hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 on kohta kohdalta ensimmäinen osa, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, suullinen 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta raukeaa, 29 puolesta vastaan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 Sitten äänestämme nimenhuutoäänestyksenä, kyllä, lausunnosta kokonaisuudessaan muutettuna. Äänestys alkaa. Tulos on hyväksytty yksimielisesti. Ei. 21, 2. Kaksi vastaan ei tyhjää, 21 puolesta. Suuri enemmistö joka tapauksessa. Kiitos kovasti. Joten kollegat, 14.30 jatketaan. Kiitos kovasti.